Okay. We start our meeting. Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa herra Dick Annetille. Pääosasto esittää pitää esityksen alue- ja kohesiopolitiikan vuoden 2019 talousarvion toteuttamisesta. Nämä sitoumusmäärärahat ovat operatiivisen ohjelmiin. Hän myös puhuu siitä, miten tämä N plus 2 sääntö toimii sitomusten osalta. Olkaa hyvä, herra Anner. Thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Kiitos. On suuri kunnia ja ilo olla täällä tänä aamuna. Minä mietin pitkään, miten rakentaisin tämän esitykseni ajattelin kauniita kalvoja ja paljon lukuja ja sitten ajattelin, että ehkä teille kiintoisampaa on käydä keskustelua näistä suurista linjoista ja jollain tavalla asettaa tämä laajempaan kontekstiin ja myös sitten tulevaisuuteen katsovaan kontekstiin. Ja nyt puheenjohtaja haluaisin ehdottaa, että me valmistelemme teille tämän tällaisen yksityiskohtaisemman paperin, jossa on enemmän lukuja, ja teillä on sitten se mustaa valkoisella, eikä tänä aamuna kannata niin paljon sitten yksityiskohtiin tarttua. Lähetän tällaisen paperin teille, tällaisen tiedotteen muutaman sivuisen, jossa on enemmän sitten lukuja ja tilastoja. Ja varsinkin kun nyt ollaan ihan vähän ylpeitä siitä, miltä budjetin toteutuma näyttää. Tämä näytti viime vuonna sekä sitoumusten että maksumäärärahojen osalta olemme nousseet 99,9 prosenttia budjetin suhteen. Ja mitä tulee maksusitoumuksiin, niin niiden osalta menimme itse asiassa vielä pidemmälle. Ja ehkä voin selittää, mitä tarkoitan. Meillä oli maksusitoumusmäärärahoja, maksumäärärahoja, ja nyt sitten kollegani tässä tarkastaa, Hanko Lopes Riego, tarkistaa, että puhun oikein. Tässä esittelen siis kollegani, joka on meidän päärahoitusjohtajamme tai vastaavamme siis maksumäärärahat noin 26,7 miljardia euroa ja siitä 26,7 18,3 miljardia aluerahastoille ja 7,1 kohesiorahastolle. Näin siis noin 25,4 miljardia Eli 26,7 totaali, 25,4 alue ja kohesiorahastoille. Ja siitä jää sitten pienempiä osia, solidaarisuus, IPA, ISPA ja pilottiprojektit ja joitain valmistelevia toimia. Nyt sitten katsotaan tarkemmin tätä 25,4 miljardia joka on siis kohdennettu alue- ja kohesiorahastoille. Näistä tämä edustaa suurempaa summaa kuin mitä oli ennustettu, tämän viiden prosentin osalta, ja me pystymme maksamaan tämän, koska pystyimme siirtämään varoja sosiaalirahastosta aluerahastoon. Ja tämän ansiosta saimme ö, käytettyä tämän 25,4 miljardia. Ja tässä summassa, summassa 7 miljardia liittyy vielä 2000-2006 ohjelmakaudelle ja 18,4 18,4 miljardia liittyy 2007-2013 ohjelmakaudelle, eli tälle uudelle ohjelmakaudelle. Katsotaan nyt sitten tarkemmin sitä, miten nämä 18,4 miljardia sitten jakaantuvat. 18,4 vuosille 2007-2013. 9 miljardia siitä olivat ennakkomaksuja. Muistanette, että kun puhuimme tästä elvytyspaketista 2008 lopulla, päätimme 6,25 miljardista eurosta kaikille rakennerahastoille ja kohesiorahastoille vuodelle 2009. Ja 2009 noin 11,25 miljardia euroa koko rakenne- ja kohesiorahastoille yhteensä, joista aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto noin 9 miljardia siis. Tämä tarkoittaa sitä, me palaamme takaisin. Eli viime vuonna meillä oli 9,4 miljardia uusia maksuja, joista saamme välimaksut ja, ja, ja, ja, ja jäsenvaltioiden hakemukset, ja jotka pystymme siis palauttamaan. Tämä on ensimmäinen merkki siitä, että nyt me olemme pystyneet itsekin noudattamaan sitä täytäntöönpanoa ö, kentällä jota olimme suunnitelleet vuosille 2007-2013. Ja tämä näkyy entistä paremmin siinä, kun katsotaan sitä äh, rahaa ja niitä hakemuksia, jotka saimme viime vuoden loppuun mennessä ja jota emme pystyneet enää palauttamaan, koska määräajat olivat liian lyhyet viime vuoden lopulla siis, ja jotka siis palautetaan tämän vuoden alussa. Ja tässä on noin 6,2 miljardin eh, siirtymä. Viime vuonna siis uutta ohjelmakautta ajatellen 9 miljardia etumaksu, ennakkomaksuja, 9,4 miljardia haettu ja palautettu viime vuonna, ja sitten vielä 6,2 miljardia, jotka haettiin viime vuonna, mutta jotka maksetaan ja palautetaan sitten tänä, tämän vuoden alussa. Niin tietenkin nämä palautukset on jo alkaneet tässä. Ja näiden lukujen takana on taloudellisia termejä. Ja tärkeää on se, että tässä näkyy se, että monilla alueilla on nyt sitten kentällä käytetty ja toimeenpantu näitä ohjelmia tällä ohjelmakaudella. Ja puheenjohtajan luvalla haluaisin sanoa, että minusta tuntuu, että me pystyimme noudattamaan sitä sopimusta, jonka olimme elvytyspaketissa allekirjoittaneet, joka oli kaksi, kaksiosainen. Me sanomme, että kyllä, eli me, me maksamme niin paljon etukäteen kuin mahdollista, jotta saamme parempaa maksu, maksu, parempia maksumahdollisuuksia jäsenvaltioilta. Ja sitten me edellytämme, että nämä käteisvarat jäsenvaltioissa on myös käytetty ja voimme vuodelle 2009 sanoa, että tiet, saamiemme tietojen mukaan, että rahat on käytetty kahteen tarkoitukseen, näihin päätarkoitukseen, eli ennakkorahoitukseen ja joissain tapauksissa myös siihen yhteisrahoitus- tai osarahoitusosuuteen, jota oli suunniteltu. Ja nämä olivat ne yhdeksän miljardia alue- ja kohesiorahastolle. Ja tämän lisäksi on sitten nämä välimaksut, jota, joka tarkoittaa sitä, että me, me, me, me pyydämme tositteet, jotka tarkastetaan ja sitten niitä tositteita vastaan sitten maksetaan tämä raha. Ja nyt olemme käytännössä nähneet, että tämä alkoi vuoden 2009 toisella puoliskolla, siis äh, vuoden 2007-2013 ohjelmakautta koskien. Ja selvitys tai selitys on hyvinkin muodollinen ja yksinkertainen, koska muistanette, että elvytyspaketin yhteydessä olimme pidentäneet niitä loppumaksuja ja niiden määräpäiviä vuosille 2000-2006. Ja määräaikaa oli pidennetty kuudella kuukaudella kesäkuun loppuun 2009. Ja itse asiassa tapahtuikin niin, että suurin osa jäsenvaltioista ja alueista käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen saadakseen mahdollisimman paljon siitä rahasta, joka oli vuosille 2000-2006 ohjelmakaudelle varattuna. Ja ne käyttivät kaikki kapasiteettinsa ja resurssinsa viime vuoden alkupuolella. Ja oli sellaisia maksuja, jotka olivat jotka olivat jääneet la- laatikkoihin. Ja sitten kun kesäkuun lopussa sitten oli saatu tämä edellinen kausi loppuun, niin yhtäkkiä tuli tämmöinen selkeä huippu hyppäys, eli sellaiset, jotka olivat vielä tehneet töitä ohjelmakaudella 2000-2006, sitten liit- siirtyivätkin 2007-2013 ohjelmakautta toteuttamaan ja, ja tällä tavalla sitten päivittivät hakemuksensa komissiolle. Tämä oli se ensimmäinen tavoite, että saataisiin mahdollisimman en, paljon käteismaksuja jäsenvaltioille ennakkomaksujen muodossa. Ja toinen osa tätä sopimusta oli se, että pyrimme keskustelemaan, käymään keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta vakuutettaisiin heidät siitä, että ohjelmien täytäntöönpano pitää tosiaan saada käyntiin kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että aika oli jo kulunut paljon, oltiin jo vähän jäljessä. Siinä oli ne vuoden viive siitä, mikä normaalisti ohjelmissa on aikatauluna. Ja toinen tavoite tai toinen syy oli tämä kriisi ja se, että halusimme ryhtyä kentällä toimenpiteisiin, jotta voisimme tässä heti alkuvaiheessa kasvattaa kysyntää ja saada aikaan investointeja, jotka meidän mielestä olivat hyödyllisiä niin kutsuja fiksuja investointeja tulevaisuutta silmällä pidäten. Ja näin tapahtuikin 2009 aikana. Ja riippumatta yhdestä suuresta ongelmasta, tai oikeastaan kahdesta ongelmasta, yksi suuri ongelma oli tämä kriisi itsessään, joka on johtanut monissa jäsenvaltioissa valtaviin budjettiongelmiin ja ongelmiin osarahoituks, osarahoituksen täydentämisessä kohesiopolitiikassa, kohesiopolitiikan menoissa. Suurin osa jäsenvaltioista on sitä mieltä, että sanotaan, että, että me aiotaan säästää mahdollisimman paljon, mutta viimeinen kohta, missä säästetään, ovat nämä kohesiopolitiikan ja rakennerahastojen menot. Ja tämä oli monessa maassa tärkeä, tärkeä koska saatiin tällä tavalla varoja käytettyä, mutta on muutama jäsenvaltio, jossa, joiden osalta tuntuu siltä, että kriisi on vaikuttanut niiden kapasiteettiin osarahoituksen osalta, siis kansallisen osarahoituksen osalta täydentääkseen komission rahoitusta. Ja lisäksi monet jäsenvaltiot viime vuonna käyttivät ennakkorahoja saadakseen tämän kansallisen osuuden hoidettua. Sitten toinen ongelma, toisin kuin joissakin maissa, oli se, että oli nämä kansalliset suhdanneohjelmat. Moissakin, moissakin maissa oli tämmöisiä suhdanneohjelmia, jotka yhtä, äkkiä johtivat sellaiseen tilanteeseen, että kun kentällä piti investoida, niin sitten olikin kaksi lähdettä. Toinen oli kansallinen ohjelma ja toinen oli sitten yhteisön rakenne äh, vara, vara, tai rahasto. Ja nyt sitten, äh, jos ajattelee jonkun kunnanjohtajan, äh, kunnanjohtajan äh, ajatuksia, kun on yhtäkkiä kaksi rahalähdettä, niin kumpi on helpompi, helpompi saada ja helpompi täytäntöön panna – nopeampi saada. Ja sitten toisaalta tämä kunnanjohtaja katsoisi, että missä, mistä sitten rahaa saa pidemmällä tähtäimellä ja mistä sitten raha on lyhyellä. Ja nämä, näihin nämä kansalliset suhdanneohjelmat hyvin usein sitten päätyvät kansalliseen rahoitukseen. Ja monissa maissa epäröitiin kentällä – että eikö nyt sitten voisi odottaa tätä rakennerahoitusta EU-sta ja käyttää eh, ensin nämä kansalliset rahoituslähteet. Ja vaikka tällaisia ongelmia tai haittoja näkyi olevan, jotka sitten lopulta mm, eivät niin kamalan vakavia olleet, mutta joka tapauksessa eh, lopputulema oli se, eh, että että tämä menopuolen tilanne ainakin näyttää erittäin hyvältä. Sitten viimeinen kommentti, tai jonka teille nyt tässä heitän, joka koskee tulevaisuutta. 2010. Kaik, lähes kaikki kansalliset suhdanneohjelmat tulevat päättymään – joka tarkoittaa sitä, että 2011 alkaen me emme oleta enää paljonkaan kansallista rahaa suuriin alijäämä kustannuksiin, joka tarkoittaa sitä, että 2011 alkaen tulee olemaan hyvin tärkeää, että mahdollisuuksien mukaan yhteisön rakenne, rakennerahastot rahastojen avulla varmistetaan, että mini, vähimmäisinvestoinnit jatkuvat tai investointien vähimmäismäärä ainakin saadaan varmistettua. Ja senpä takia me pyrimme tämän vuoden aikana varmistamaan sen, että ensi vuoden aikana meillä on jopa enemmän kulutusta kentällä investointiin ja nyt olemme keskustelleet ensimmäisen kerran jäsenvaltioiden kanssa ja hallintoviranomaisissa. Ja nyt tuntuu siltä, että me pystyisimme tähän, ja jos oikein optimistisesti nyt sanoisin, kun, vuoden alussahan näin usein ollaan, niin jos oikein optimistisesti sanoisin, niin 2011 pystymme nostamaan noin 25-30 prosentilla näitä menoja. Ja jos tämä onnistuu, niin se tarkoittaisi sitä, että tämä vaikuttaisi todellakin jäsenvaltioiden tilanteeseen ja me pyrimme mahdollisuuksien mukaan auttamaan jäsenvaltioiden alueita käynnistämään suuria hankkeitaan. Ja Viimeisimpien tietojen mukaan me olisin tämä tänä päivänä itse asiassa optimistisempi kuin mitä neljä, viisi kuukautta sitten olisin ollut asian suhteen. Mutta kaikki nämä investoinnit, jotka ohjelmakauden aikana alussa tehtiin, sekä että valmistellaan tämmöisiä investointihankkeita ja sitten toisaalta se, että, että katsotaan millaiset valvontajärjestelmät toimivat – ja nyt sitten, kun viime kuukausien tilannetta katson, niin vähittäin alamme hieman kerätä satoa näistä ponnistuksista. Meidän ajatuksemme olisi ensi vuonna saada vielä tiukempi budjetti, siis 2011, vielä tiukempi budjetti ja pyrimme sitten 2012 vielä tätä nostamaan ja pääsemme jonkunnäköisen huippuvuoteen myös budjettitekniikan kannalta vuonna 2013. Sen jälkeen sitten vähiten vähitellen ohjelmakauden loppua kohti että sitten nämä laskevat. Jos tässä onnistumme, niin sitten meillä olisi jotain jatkuvuutta kentällä kohesiopolitiikkaa politiikan alalla. Minä henkilökohtaisesti olen oikein iloinen siitä, että, että tällainen mahdollisuus on ollut osoittaa, että vaikka kohesiopolitiikka on tämmöistä pitkän tähtäimen rakennepolitiikkaa, niin, ja semmoista sen pitääkin olla, mutta se silti, tai että me silti olemme pystyneet alueiden, jäsenvaltioiden ja komission yhteisillä ponnistuksin käyttämään mahdollisuuksien, mahdollisuuksien puitteissa olevia keinoja näinä kriisien vuosina. Eli pääluvut, kaikki maksut, maksut vuodelle, vuosille, vuonna 2009 26,7 miljardia, siitä ERDF ja kohesiosanasto 25,4 ja siitä 18,4 miljardia 2007-2013 ohjelmakaudelle ja siitä 18,39,4 tai 9, ennakkomaksuja 9,4 tämmöisiä välikausimaksuja ja sitten vielä 6,2 miljardia semmoisia maksuja, jotka ovat siirtyneet viime vuodelta. Ja tässä on vuodelle 2010 ja 2011 nousua nähtävissä, joka varmasti auttaa talouskehitystä ja jota tarvitaan, jos halutaan varmistaa se, että käytetään budjetti mahdollisimman kestävällä tavalla ja mahdollisimman täydellisesti. Tämä johdannoksi ja tällaiseksi kehys, kehykseksi keskustelulle ja ihan mielellään sitten tosiaan lähetän tämän valiokunnan jäsenille vielä kirjallista tietoa yksityiskohdista. Kiitokset pääjohtaja tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt haluaisin aloittaa keskustelun ja annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajalle, kiitos herra Anna. On tosi eh, iloista tällaisen ei niinkään yksinkertaisen vuoden aluksi kuulla näin, näin eh, eh, optimistisia asioita. Nyt sitten esimerkiksi asuntorakentamisesta – Viime vuonnahan siitä puhuttiin e, vanhoissa jäsenvaltioissa, joissa asian käytetäänkö näitä asuntorakentamisvaroja uusissa ja, ja toisaalta vanhoissa jäsenvaltioissa. Minä olen koittanut selvittää tämä, tätä alueilla, koska varsinkin kunnissa tällaisen talouskriisin aikana tämä olisi erinomaista. Meillä Saksassa ainakin kuuluu viestejä siitä, että missään missään osavaltiossa ei ole muutettu toimintaohjelmia ainakaan asuntorakentamisen osalta. Nyt haluaisin mielelläni kuulla, miten, täm, miten tämä on teille kantautunut. Sitten meillä on 350 miljardia kohesiopolitiikalle näiden seitsemän vuoden aikana. Ja nyt jos sanotte, että Minun laskelmieni mukaan seitsemän vuoden ajaksi tämä olisi noin 50 miljardia vuotta kohden. Ja nyt kun puhutaan 26 miljardista vuonna 2009, niin missä minä olen mennyt laskuissani sitten harhateille? Missä ne loput rahat oikein ovat? Kiitos. Thank you. Kiitokset pääjohtaja. Thank you very much. First of all, as far as the... Kiitokset. Ensinnäkin mitä tulee tuohon asuntosektoriin, niin kysymys on oikeastaan energiatehokkuuskysymyksistä asuntoalalla – ja äh, se, että tähän mennessä tätä on käytetty aika vähän, niin olemme todellakin tämän 4 prosentin rajan alapuolella, joka on kuitenkin otettu käyttöön. Ja vaikkakin mielestämme äh, keskustelut ovat mielenkiintoisia jäsenvaltioissa ja joissakin vanhoissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi juuri Ranskassa, niin niin varsin rajallisia muutoksia tähän mennessä näissä ohjelmissa on ollut, mutta monet jäsenvaltiot nyt työstävät ja alueet työstävät äh, todella ohjelmien muutoksia, joita odotamme, mutta en ole varma, josko nopeasti pääsemme tähän neljän prosentin rajan, jonka olemme ottaneet käyttöön. Ja koska kuitenkin on saatu kiireellisiä pyyntöjä tämän toteuttamiseksi, niin Tietystikin, kun olemme saaneet kokonaisemman kuvan tästä asiasta, niin sitten omalta osaltamme tietysti varmasti aloitamme omasta uteliaisuudestamme pienten tutkimuksen jäsenvaltiosta, että näemme mitä todella tehdään ja mitkä syyt ovat johtaneet siihen, että näin ei ole tehty. Mutta nyt kuitenkin, mitä tulee toimenpiteisiin uusissa jäsenvaltioissa ja lisääntyneeseen kiinnostukseen jostakin vanhostakin jäsenvaltiosta, niin de facto hyvin vähän kuitenkin on tapahtunut kentällä tähän mennessä. No, tämä luku, jonka mainitsitte, 50 äh, miljardia, 550 miljardia 350 miljardia, minä puhuin tuosta 26,7 miljardista, niin kysymys oli kohesio- ja äh, aluekehitysrahastorahoista 350 miljardia. Siinä teillä on myöskin sosiaalirahasto mukana. Mutta oikeastaan olemme vuoden käytännössä katsoen myöhässä niin, että tähän mennessä meillä on noin 30 prosenttia tässä vielä sellaista rahaa, jonka olemme käyttäneet näihin tähän uuteen ohjelmakauteen. Ja tämä on hyvin vähän, niin että vaikka budjettisyistä syistä niin samanaikaisesti ja yhtä tärkeästi myöskin taloudellisista syistä, niin meillä on varsin hyvät syyt taata se, että nyt tämä jatkuisi edelleen Tällä ohjelmakaudella olen verrannut tätä jumbojettiin, joka lähtee aika hitaasti nousemaan taivaalle, mutta sitten kun se on päässyt lentokorkeuteen, niin se on aika miellyttävä lento, niin että toivon mukaan tässä käy ihan samalla tavalla niin meillekin. Ja nyt mikä, mikä nyt hiukan huolettaa minua, jota en ole vielä maininnut keskustelussa jäsenvaltioiden kanssa, niin kyllä uskon, että meidän tulisi käyttää rahamme ja alueet, vaikka puhun jäsenvaltiosta, tarkoitan myöskin alueita, että on, on, on todella tärkeää, että käytämme rahan mutta joudumme pahoihin vaikeuksiin ja meidän on todella mietittävä tätä kollegoittemme ja teidän kanssa, mitä voitaisiin tehdä. Ja tämä täydentävyys on ongelma, tai tämä liittyy täydentävyyteen, koska monissa maissa ähm, he, he voivat ottaa käyttöön hyvin vähän kansallista rahaa ja he käyttävät, ja se on hyvä meille. He käyttävät sen äh, yhteisten tavoitteiden äh, saavuttamiseksi kohesiopolitiikassa, mutta mikä sitten jää vielä tehtäväksi ja mitä heidän pitäisi lisäksi tehdä, täydentävästi tehdä, on se, että monet maat ovat joutuneet kriisin takia hyvin vaikeisiin ongelmiin ja tällä hetkellä tämä ei ole vielä akuutti ongelma, mutta uskon, että meidän pitää lähteä tätä miettimään ja valmistautumaan siihen, että tämä kenties nousee esille ohjelmakauden lopussa, kun sitten tarkastellaan sitä, kuinka täydentävyysperiaatetta on noudatettu. Meillä on siis hyvät budjettisyyt jatkaa, mutta samoin meillä on myöskin taloudelliset syyt, jotta pitää taata se, että investointia tapahtuu. Thank you very much indeed for your detail. Kiitos kysymyksestä ja vastauksesta, herra Kudmanis. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Herra Aner, minä olen esittelijänä ja olen Eh, valmistellut kysymykset, eh, joita varmasti sitten eh, komissiolle lähetellään. Ei tämä tilanne nyt ihan niin valeisa ole kuin mitä sanoitte kylmä kysymystä teille ja jos ette osaa vastata tänään, niin ihan mielellään kirjalliset, kirjallisetkin vastaukset. Sanoitte, että 2000-2006 ohjelmakaudella mainitsitte, että aluerahasto ja sosiaalirahaston osalta sitä pidennettiin viime vuodelle. Ja määräaika hakemuksille oli siis tämän vuoden puolella, mutta kun minä olen laskenut tämän maittain ja katsonut, ja ensimmäinen tammikuuta tiedot osoittavat, että valitettavasti noin 1,9 prosenttia no, varoista ei tullut käytetyksi, eli 4,4-4,5 miljardia. Koska jos maat eivät kesä, viime, kuun, viime vuoden kesäkuun loppuun mennessä olleet äh, hakemuksia äh, antaneet, niin sitten mitään äh, rahoitusta ei voinut saada. Eli sitten tätä rahaa ei myöskään voinut siirtää muihin muihin rahastoihin. Ja kysymykseni kuuluu nyt, että mitä tällä rahalla aiotte tehdä? Minä kysyin myös komissaari ehdokkaalta tätä kysy asiaa, koska koko tämä raha on solidaarisuusrahastoihin ja muihin pienempiin rahastoihin käytettyä rahaa. Mutta mikä tämän rahan kohtalo nyt on, koska nyt katsotaan tätä tilannetta – eikä se nyt kovin paljon paremmalta näytä. Ja toinen kysymykseni. Te sanoitte, että vuodelle 2009 tilanne oli hyvä, mutta jos katsotte tilastoja, ensimmäinen tammikuuta kaikki rahastot, niiden täytäntöönpano, myös nämä välimaksut ja ennakkomaksut mukaan otettuna, siis ihan kaikki maksut, jotka komissio on, on, on lähettänyt kaikkien maiden osalta – niin siellä on 31 prosenttia taso 40, ja 44 on näiden tämän puolella. Pahimmat maiden osalta ero on, voi olla jopa 300 prosenttia parhaimpiin maihin. Jos katsotaan alueen rahastot, niin nähdään, että täytäntöönpano on 29 prosenttia maksuista, mutta ero hyvin parhaimpien ja huonoimpien maiden välillä on jopa 400 prosenttia. Ja 48 prosenttia maissa on keskiarvon alapuolella. Ja jos katsotaan sitä sosiaalirahastopuolta, niin ero parhaimman maan, joka siis on täyttänyt velvollisuudensa ja huonomman maan välillä, on 469 prosenttia, eli lähes viisinkertainen. Ja te sanoitte, että ongelma liittyy osarahoitukseen ja budjetointiin. Mutta kun katsotaan maita luetteloittain, että ne maat, jotka eivät ole täyttäneet, eivät ole budjettiongelmia kärsineet, eikä niillä ole suurimmat alijäämät. Joten on muitakin syitä mut, jonka takia näitä ei ole täytäntöön pantu. Ja nyt sitten pitäisi analysoida ja sitten ryhtyä toimenpiteisiin tai muuten sitten tämän ohjelmakauden 2000-2006 ongelmat toistuvat, että rahoja ei käytetä ja sittenhän ne pitäisi maksaa takaisin jäsenvaltioihin tai sitten ne käytetään muuhun tarkoitukseen, joka ei sekään ole hyvä, koska tässä on hyvin vakavissaan otettava väline kädessä. Tässä on kaiken näköiset nämä järjestelmät luotu ennakkorahoitukselle ja välimaksuille ja muille. Ja tämän pitää noudattaa myös sitten näitä budjettilinjaa. Eli tämä ei ole niin systemaattisesti tämä raha käytetty kuin mitä sanoitte. Sitten kysymys koskee vuotta 2010. Tämä ei liity budjetointiin. Te sanoitte, että olette täyttäneet nämä suunnitelmat erittäin hyvin, mutta jos katsotaan tilastoja näiden välimaksujen tai osamaksujen osalta, niin te olette onnistuneet maksamaan 87 maassa, 27 äh, päässä 55 prosenttia näistä äh, rahoituksista kohesio rahoituksia, 37 sosiaalirahaston osalta, joka tarkoittaa sitä, että, että komissio on valtavia summia onnistunut 27 päivän sisällä maksamaan joko te olette keränneet nämä hakemukset jäsenvaltioista ja odottaneet, että kaikki paperit tulevat ja sitten vasta maksatte kerralla. Tilanne on silloin hyvä, mutta jos jäsenvaltiot ovat näitä raho- pa- papereita säilyttäneet kotona ja sitten lähettäneet teille budjettivuoden lopussa, koska teidän on pakko maksaa ne, koska muuten te ette noudata tätä, en, tätä suunnitelmaa, niin silloin ongelma liittyy laatuun tai kysymys liittyy laatuun ja tilin tarkastukseen ja myös sitten äh, maksujen täytäntöönpanemiseen. Jos te ette tänään pysty tähän äh, vastaamaan, niin otan mielelläni kirjallisen, koska me lähetämme äh, kirjeen tästä pääosa- budjettipääosastolle joka tapauksessa. Thank you very much, Mr. Thank you very much for, for these questions. Kiitokset näistä kysymyksistä. Haluaisin aloittaa tuosta viimeisimmästä, koska siinä varmasti voin antaa teille välittömästi vastauksen. Itse asiassa jäsenvaltiot maksavat äh, ne laskut, jotka ne saavat ja tekevät sitten toteuttavat valvonnan, maksavat äh, saamansa laskut ja näin poispäin äh, valvontaviranomaisten taholla. Sitten ne keräävät kaikki nämä äh, hallintaviranomaiselta tulevat äh, laskut ja niitä tutkitaan tällaisessa niin sanotussa sertifiointielimessä jäsenvaltioissa, joita jäsenvaltioissa on. Ja kun sitten tämä sertifiointi varmentaminen on tapahtunut, niin jäsenvaltiot normaalisti lähettävät meille Ähm, äh, osan äh, äh, maksuista, jotka on koottu yhteen ja silloin ne tutkitaan vielä uudelleen meillä ja näissä 27 päivän aikana, josta puhuitte, kaikki nuo maksut selvitettiin ensimmäinen nopea valvonta toteutettiin, emmekä nähneet mitään ongelmaa. Nämä maksut, joissa sitten oli mahdollisuus nähdä ongelmia ja joista halusimme tehdä lisää kysymyksiä, niin niitä emme ole maksaneet emmekä korvanneet vuoden 2009 osalta, vaan olemme siirtäneet ne vuodelle 2010. Ja nämä tapaukset ovat nyt selvitysvaiheessa jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin taata se, että kun me korvaamme nämä niin se tapahtuu paperivalvonnan pohjalta ja tiedämme todella, että kaikki on ok. Ja sitten tietysti jälkikäteen vielä tavanomainen valvontamme tapahtuu. Se, että meidän täytyy tietysti toteuttaa oman auditointijärjestelmämme ja elimemme puitteissa. Ja kuten tuossa jo sanoin, ja olet aivan oikeassa, kun puhutaan toteutumisasteesta, että se on 30 prosenttia keskimäärin, niin itse asiassa tästä en ole kovin ylpeä. Me olemme noin vuoden myöhässä. Meidän pitäisi olla korkeammalla tasolla kuin 30 prosenttia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien vuosien aikana meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voisimme kuroa tätä eroa umpeen. Ja osana näitä ponnisteluja tietystikin omalta osaltamme pyrimme hyvin tarkkaavaisesti ja olemaan hyvin tiiviissä yhteydessä niiden jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa, joissa nämä toteutumisasteet ovat näin alhaisia, kuten mainitsitte. Ja useissa tapauksissa joita olemme jo alkaneet tarkastelemaan, koska vuonna 2009 huomasimme, että asiat ovat nyt menossa hitaammin, niin joskus kysymys on ihan pelkästään institutionaalisista syistä, valitettavasti sen tyyppisistä syistä, että esimerkiksi hallitus on vaihtunut ja uudet virkamiehet ja ministerit ja valtiosihteerit ja niin poispäin astuvat virkansa. Ja tämä joskus vaatii parin kuukauden lisäajan, mutta meidän on tietysti tarkasteltava asioita tapauskohtaisesti, jotta näkisimme, missä ongelma piilee ja miksi toteutumisasteet ovat näin alhaisia ja mitä me sitten voimme tehdä, jotta tätä tasoa voitaisiin korottaa myös niissä maissa, jotka jotka ovat jälkijunassa Joissakin tapauksissa tämä saattaa äh, myöskin äh, äh, tuoda esille poliittisia kysymyksiä näiden kapasiteettiongelmien lisäksi, ja meidän täytyy sitten rohkeasti vain nostaa kissa pöydälle. Mitä tulee tuohon 1,9 prosenttiin tuohon 2006 kauteen, ja katson tässä kollegaani, niin tämä rahahan on ihan ok, eikös niin? For the 2000-2006 programming 2006 alueella asetuksen mukaisesti me voimme maksaa 95 prosenttiin maakka, taakka. Se on siis katto ja enempää emme voi maksaa, kunnes päästään 95 prosenttiin, niin äh, käytännöllisesti katsoen kaikki ohjelmat, joissa on päästy 95 prosenttiin, niin tämä summa jäädytetään siihen saakka, kunnes saamme kaikki äh, dokumentit niin, että tämä summa sitten vapautetaan, kun komissio on analysoinut lopullisen äh, toteutumisraportin ja olemme saaneet myöskin auditointielimeltä ja viimeisen hakemuksen, kun kaikki dokumentit on siis saatu. Ja sitten sinä aikana tämä summa on siis jäädytetty näistä ei makseta, koska tämä summa voidaan maksaa vain, kun olemme saaneet nämä kolme tärkeää asiakirjaa, ja kun sitten komissio on ne arvioinut, niin Ähm, ähm, ja todennut, että asiat ja luvut ovat oikeita, niin silloin voimme tämän vapauttaa. Tämä on ihan tavanomaista. Näin on käynyt jo aikaisemmalla ohjelmakaudella myöskin, ja summat maksetaan vain sen jälkeen, kun olemme saaneet nämä lopulliset asiakirjan. Näin ollen haluaisin mainita tässä vielä, että olemme saaneet joitakin sellaisia äh, lopullisia asiakirjan jäsenvaltioista, äh, ja olemme viime vuosien aikana näitä asioita siis äh, tällä tavalla hoitaneet, ja nämä maat ovat saaneet rahansa. Siis on aivan tavanomaista, että tilanne on tällainen ja rallit, niin sanotut maksamattomat määrät, myöskin sitten annetaan, laitetaan maksuun sitten, kun olemme saaneet tämä asiakirjat ja todenneet tapauksen selväksi. But this is very serious. I'm not talking about mutta en minä puhu tästä 95 prosentin toteutumissummasta, ja että nämä 5 prosenttia sitten lähettäisiin maihin. Ei, tämä on ihan selkeä, mutta kun katsotaan toteutumista sosiaalirahaston osalta ja aluekehitysrahaston osalta, ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna näkyi, että puoli vuotta tämän määräajan jälkeen toteutumis ei ole suinkaan 95 prosenttia, vaan se on 92-93, ja ja näiden kahden ero on siis kolme prosenttia, 92 tai 95, ja miten tämä kolme prosenttia sitä voidaan täyttää, koska jos näitä päätösasiakirjoja ei annettu kesäkuun loppuun mennessä viime vuonna, niin ei silloin tätä rahaa niin helpolla voida säästää. En mä nyt puhu nyt 95 prosentin toteutumisasteesta, vaan tässä oli kyse 60 miljardin summasta viime vuodelta, joka jäi käyttämättä, 16 äh, miljardin osalta. Ja ne, tietenkin nämä rahastot on jopa, nyt suljettu ja silti on vielä rahaa, joka nyt sitten, jota on jopa 4 miljardia nyt sitten vielä käyttämättä, koska tämä toteutumisaste ei ollut 95 prosenttia määräaikaa mennessä. Eli tämä oli minun pointtini. Let's then eh, niin, yritetään nyt selvittää tämä tilanne. 95 prosenttia on siis aivan ok, me maksamme siihen saakka ja sitten pidämme 5 prosenttia asian synetyöntiä varten ja kun sitten asia on ihan ok, niin silloin myöskin vapautamme nämä 5 prosenttia. Jos sitten tämän jälkeen on olemassa vielä rahaa, jota ei ole käytetty, niin silloin tämä raha on ikään kuin kadonnut tai turvassa tai miten vaan. Siis tätä rahaa ei kuitenkaan käytetä eikä sitä myöskään osoiteta mihinkään muihin ohjelmiin. Meidän on nyt sitten tarkasteltava sitä, tai toisaalta on äh, katsottava, onko investointiohjelmia, jotka äh, ovat yli seitsemän vuoden mittaisia, ja äh, aivan vääjäämättä varmasti sitten on sellaisia hankkeita, jotka eivät toimi, hankkeita, jotka eivät toimi. Ja jos sitten päästään noin 99 prosentin toteumisastetta lopussa, niin se ei varmastikaan ole henkilökohtaisesti minusta se ei olisi se ollenkaan hullumpaa. Mutta tietysti annamme teille kirjallisen vastauksen näistä näistä seikoista. Ja vielä kerran olette aivan oikeassa. Meidän on tehtävä kaikkemme, mitä me voimme tehdä, jotta voimme taata sen, että uudella ohjelmakaudella 2007 ja 2013 rahat käytetään mahdollisimman hyvin. Ja että kun nyt olemme kauden alussa, jos havaitsemme ongelmia, niin niihin on tartuttava. Se on aivan selvää. Joo, Frau... Kiitos molemmille. Ruvarsoille seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä herra Aanerille. Ensinnäkin tervetuloa tänne. On hyvin tärkeää, että te säännöllisesti käytte kertomassa meille – budjetin toteutumisesta ja, ja asioista. Ja kysymys koskee sitä, mitä te kerroitte meille toteutumisesta ja täytäntöönpallosta ihan samaan suuntaan kuin edellinen kysymys itse asiassa. Jos, kun puhutaan nyt näin suurista summista ja yhtäkkiä, ö, ö, niin yhtäkkiä tulee valtavasti hakemuksia, niin mikä, millainen on teidän laadun varmentaminen – meillähän on hyvin tärkeää seurata, että alueet tuovat esille kestäviä hankkeita, että nämä hankkeet tosiaan palvelevat nimenomaan näitä alueita ja, ja että ne ovat kestäviä, et, eikä niitä lopeteta viiden vuoden kuluttua yhtäkkiä ja, ja että on haettu jotain, jotain jonkun alueen avaamista, teollisuusalueen avaamista, yhtäkkiä sinne ei sitten saadakaan toimijoita. Siis mikä on teidän tämmöinen välitön valvontanne sen suhteen, että tällaista ei tapahtu? Ja että sitten vedetään narusta, jos tämä kyseinen hanke ei noudata kestäviä, kestävän kehityksen kriteereitä. Toinen kysymykseni liittyy tulevaisuuteen. Eilen Espanjan puheenjohtajakauden edustaja kertoi meille, että Espanja on kutsunut koolle tämmöisen korkean tason ryhmän kohesiopolitiikkaa käsittelemään. Voitteko te kertoa, miten komission osalta tämä vaikuttaa? Thank you very much. First of all... Kiitoksia. Kiitoksia. Ensiksi laadun valvonta näiden rahasummien osalta. Meillä on kolmen tyyppistä valvontaa, joka on oikeastaan aivan välitöntä luonteeltaan, ja sitten vielä useampia jälkikäteen tehtyjä valvontoja. Ensinnäkin on hallintoviranomaisella, hallinnointiviranomaisella velvoite, tai oikeastaan on sanottava yksi asia ennen tätä, jaettu hallinnon periaate tarkoittaa, että meillä on kahden tyyppisiä tuotteita, tavanomaisia hankkeita, jotka ovat alle 25-50 miljardin alhaisia ja sitten siitä ylöspäin. Mitä tulee suuriin hankkeisiin, niin kun ne on esiteltävä komissiolle, niin silloin niitä tutkitaan komission yksiköissä myöskin sen osalta, kuinka ne noudattavat esimerkiksi EUn ympäristölainsäädäntöä ja vaikkapa julkisten, hallinto, julkisten hankintojen lainsäädäntöä ja niin poispäin. Sitten muut hankkeet valitaan hallinnointiviranomaisten vastuulla yhdessä valvontakomiteoiden kanssa, seurantakomiteoiden kanssa alueilla ja jäsenvaltioissa. Ja tässä ensinnäkin meillä on siis hallinnointiviranomaisen valvontatoimet, jotka on toteutettava. Sitten sertifiointielin voi myöskin toteuttaa tarkastuksia, josko hallinnointielin todella teki työnsä. Ja lopuksi sitten vielä tästä lähtien me saamme vuosittain auditointiraportit riippumattomalta jäsenvaltioiden auditointielimeltä, joka todella sitten vielä käy lävitse yksittäisiä hankkeita. Ja äh, tällä tavalla meillä on siis yleensä käytettävissämme nämä tiedot, kun teemme maksusta päätöksen. Ja sitten sen jälkeen meillä on vielä taannehtivaa valvontaa, jonka itse toteutamme, ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen valvontaa ja me tietysti tarkastelemme säännönmukaisuutta, mutta tähän mennessä emme niinkään ole tarkastelleet sitä, mis, miltä määrin nämä hankkeet on suoritettu kentällä. Ja tämä ikään kuin nyt on ikään kuin silta tuohon eiliseen korkeatason ryhmän kokoukseen. Eilen aivan oikein meillä oli tuon korkean tason ryhmän kokous. Ja me joka tapauksessa aiomme antaa teille vielä yksityiskohtaisemman esityksen tästä kenties Katarina Martinova, joka on tuon ryhmän johdossa, kenties tulee tänne puhumaan teille. Eilen meillä oli kaksi osaa tuossa kokouksessa. Ensinnäkin kokouksessa käytiin yleisempää keskustelua Eurooppa 2020 agendasta, eh, jonka eh, puheenjohtaja Barroso on esitellyt. Ja eh, tämä siis esiteltiin jäsenvaltioiden kollegoille ja oli tarkoituksena nähdä, kuinka pitkälti voimme taata sen, että tulevaisuudessa kohesiopolitiikkojen puitteet ovat samassa linjassa näiden tavoitteiden kanssa. Mitä joustomarginaaleja meidän on annettava alueelle ja kyseessä oleville maille, jotta voitaisiin todella vastata ei pelkästään vain yhteisiin tavoitteisiin, vaan myöskin vastataksemme tiettyihin alueellisiin paikkakohtaisiin erikoistavoitteisiin. Kysymys oli siis joustavuudesta ja tästä keskusteltiin mitään eh, johtopäätöstä ei kuitenkaan vielä tehty. Sitten eilen myöskin kuulimme esityksemme eh, DG eh, maatalous- ja työllisyyspääosastojen kollegoilta, jotka esittelivät hiukkasen heidän näkemyksiään omien politiikkalohkojensa tulevaisuudesta, jotka ovat todella tiivisti sidoksissa meidän aluepolitiikkalohkomme kanssa. Ja siinä kävimme näiden yleisten keskusteluiden esitysten pohjalta keskustelua ja varmastikin tarvitsemme vielä yksityiskohtaisempaa asian käsittelyä, jossa ymmärtäisimme paremmin, mitä konkreettisesti ottaen heillä oikein on mielessään. Ja sitten iltapäivällä eilen Keskustelimme yhdessä jäsenvaltioiden kollegoiden kanssa siitä, kuinka voimme ottaa käyttöön parempia ähm, suoritusten arviointipolitiikkoja ja käytäntöjä jo ohjelmakauden aikana niin, että äh, emme vain taannehtivasti vuosia myöhemmin tee näitä arviointeja, vaan että takaamme todella sen, että äh, olemme mukana auttamassa. Ja tässä olen samaa mieltä teidän kanssa näiden hankkeiden laaduista. Mitä nämä hankkeet todella tuovat, kun ajatellaan talouskehitystä, ympäristökysymyksiä, äh, sen suojelua? suojelua tai vaikkapa mitä tulee ympäristölainsäädännön saavutuksiin EU-ssa ja ympäristölainsäädäntöön ja sen kehittämiseen. Nämä ovat kysymyksiä, joista kävimme pitkällisen keskustelun eilen ja varmastikin tämä jatkossakin keskustelu tästä tämän politiikan tuloksista varmastikin on avainasemassa meillä. Kuinka voimme taata sen, että hankkeet, joita toteutetaan kentällä, ja erityisesti ne hankkeet, joiden joista meillä ei ole suoraa tietoa, jotka eivät ole suuria keskeisiä hankkeita, niin mitä kentällä oikein tapahtuu? Onko toiminta tyydyttävää? Niin tämä on asia, jossa vielä varmasti käymme keskusteluja. Joitakin ajatuksia on muotoutumassa jo ja ehkä mielelläni kollegoiden kanssa lähtisin niitä testaamaan, mutta jos sopii, niin haluaisin mieluummin palata niihin myöhemmin, koska itse asiassa olemme jo keskustelleet arvioinnista, mutta todellinen kysymys, joka meidän täytyy esittää itsellemme, on se, että kuinka kauden aikana voimme taata, että laatu todella on hyvä. Tällä hetkellä tietysti arviointi on jälkikäteen tapahtuvaa ja voidaan sanoa, että oli hyvää tai oli huonoa, mutta meidän täytyy ottaa opiksemme, mitä voimme tehdä kauden aikana? Tämä on tärkeä kysymys ja meidän täytyy jatkaa vielä työntä tämän asian tiimoilta. Mr. Albrecht. Kiitos, herra Albrecht. Uh, thank you, Chairman. I, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kaksi kommenttia ja kaksi kysymystä. Ensimmäinen kommentti liittyy siihen, mitä Konstantin Klers kysyi. Kaikki, jotka tuntevat alueita, tietävät, mitä energiatehokkuuden alalla tapahtuu. Tämä on tärkeä asia. Jos koko ohjelma, ohjelmakauden aikana muutetaan sääntöjä ja alussa annetaan tai korvamerkitään näitä varoja ja sitten kesken kauden sanotaan, että nyt voitte muuttaa nämä ohjelmanne, niin silloin raha on luvattu muille eikä kukaan rohkene muuttamaan näitä operatiivisia ohjelmia, koska, jos koska silloin raha otetaan joltakulta pois ja nyt sitten ohjelmakauden loppuajalla, jos rahaa ei ole käytetty, niin silloin eri toi, toimijat odottavat rahan. Eli poliittisesti kukaan ei hyväksy edes kaikista tärkeimpiä ympäristöystävällisiä tavoitteita, kuten energiatehokkuutta. Eli mistä saadaan sitten lisää rahaa energiatehokkaille rakennuksilla? rakennuksille. Tämä on tärkeää, mutta jos, jos nyt sitten muutetaan tämmöistä toimintaohjelmaa, niin se on poliittisesti ongelmallista ja me emme kuule kentältä mitään palautetta. Ihmiset sanovat, että mistä sitten raha tulee, että keneltä, me, keneltä se on sitten pois, jos me sitä haemme. Ja, ja miten sitten tulevat to- toimintaohjelmat? Pitäisikö niistä tehdä avoimempia, joustavampia? Ja ö, tilintarkastajat sitten tietenkin haluavat, että ohjelmat ovat valvottavia – Tämä on tämmöinen oravan noidan, noidankehä. Eli nyt sitten kysymys kuuluu, että miksi komissio ei nyt sitten tee mitään sen osalta, jos jäsenvaltiot eivät käytä tätä rahaa. Ehkä, t- ehkä komission pitäisi ajatella omaa rooliaan uudelleen. Nehän, hehän ovat valvontaviranomainen. Jos, jos ongelma on jäsenvaltiossa, niin silloin komission pitäisi mennä kentälle katsomaan, mitä tapahtuu aktiivisemmin ja, ja, ja, ja saada lisää toimivaltaa, koska joko, tämä, joko nyt sitten sijoitetaan Euroopan unioniin ja joku sitten syyttää siitä, että sitä rahaa ei käytetä, tai sitten jätetään jäsenvaltioille ratkaistettavaksi ja siellä ei rahaa kuluteta. Ja sitten me olemme yrittäneet vi- viisi vuotta sitten ehdottaa sitä, että, että ikään kuin kierrätetään rahaa kohesiorahastoissa ja, ja kaikki hylkäsivät tämän neuvosto, komissiokin hylkäsi tämän ehdotuksen joka ei ollut avoin tällaiselle ehdotukselle. Eli tällainen kierrätysajatus hylättiin kokonaan. Ja, ja vaikka meillä nyt on yhteyksiä, niin, niin 1,5 prosenttia verrattuna aikaisempaan Euroopan unioniin, niin tämä on tietysti suuri menestys ja sinä, sinänsä, koska aikaisemmin se oli paljon vähemmän. Sitten Dirk, olen sitä mieltä, että teillä tulee varmaan tässä valiokunnassa rankat ajat seuraavan viiden vuoden aikana ja me tarvitsemme tosiaan tietoja, tilastoja ja, ja numeroita, koska ja vaikka me muistakaan kaikkia numeroita, niin kyllä, me, kyllä meidän nyt varmasti tarvii perustaa ainakin läht, keskustelut sille. Miten sitten talouskriisi? Onko se auttanut kohesiopolitiikkaa vai vai, vai päinvastoin, koska te mainitsit, että jäsenvaltiot käyttävät omia välineitään. Ja nyt tiedetään, että sekin on mahdollista ei pelkästään käyttää eurooppalaista rahaa, vaan myös kansallista rahaa. Tietysti hankintojen osalta se on eri asia, mutta joka tapauksessa tämä on ihan uusi tilanne. Kohesiopolitiikan muutos ja, ja uudistus varmasti tulee uudestaan pöydälle tämän finanssikriisin valossa – ja, ja hyvin yleinen kysymys. Meidän täytyy varmasti ajatella asia uudelleen, koska näin ei tapahtunut sattumalta. Tämä varmasti täytyy muuttaa, koska sellaiset me, metodit on käytössä, joita tämä on niin kutsuttua ha, helpompaa rahaa, jota saa kansallisesti kuin mitä Euroopan unionista voi hakea. Sitten viimeinen kysymys liittyy budjettiin. Jos tänä päivänä on ongelmia, niin meidän pitää äänestää budjetista. 10, 11, 2010, 2011 ja niin edelleen. Budjettivaliokunnan osa meistä on budjettivaliokunnassa myös. Ja me tietenkin pyrimme pienentämään budjettia. Jos kerran varoja ei käytetä kokonaan, niin sitten ei tarvita sitä rahaa seuraavana vuonna niin paljon. Eli kohesiopolitiikkaan ei tarvita niin paljon rahaa. Mikä nyt sitten ö, aluepääosaston ö, tavoite on budjetin osalta? Jos, jos kerran luvut pienenevät, niin miten te aiotte suunnitella kohesiopolitiikkaa, koska tänä päivänä vaikuttaa siltä, että te olette menossa suurempaan suuntaan. Kiitokset herra Aner. Kiitokset. Aloitan noista äh, kysymyksistä. Ja mitä tulee budjettiin? Tähän liittyy kaksi seikkaa. Ensinnäkin tarkastellaan vuoden 2010, 11, 12, 13 vuosien budjettia ja tässä meidän ennusteemme ja suunnitelmamme, mutta kysymys on itse asiassa ennakkosuunnitelmasta, koska kysymys on omista toimistamme on se, että jatkuvasti kasvatetaan budjettia siihen saakka, kunnes päästään vuonna 2013 huippuun. Mutta meidän on tietysti organisoitava tämä sellaisella tavalla, että vuonna 2013, kun päästään todella äh, korkeammalle tasolla, ei olla sen eh, yli kuin mitä rahoitusnäkymien katossa, eh, katosta on päätetty, vaan meidän täytyy tässä todella eh, saada alueet ja jäsenvaltiot toimimaan sillä tavalla, että ne ponnistelevat tarvittavalla tavalla jo nyt vuonna 2010 ja 2011, jotta voitaisiin taata se, että hankkeet toimivat kentällä siihen malliin, eh, että eh, nämä menevät putkeen ikään kuin nämä hankkeet, niin että tulevien vuosien aikana sitten voimme eh, saada näitä korotuksia. Ja tällä tavalla sitten 2011. Sitä nyt työstämme tällä hetkellä. Ehkä voitaisiin puhua 25-30 prosentin korotuksesta. Ja vuonna 2012 uusi korotus ja 2013 äh, vielä. Ja 2013 oli sitten huippukohta, koska silloin meillä tuo N plus 2 ja N plus kolmonen äh, uusien jäsenvaltioiden osalta ja sitten 2013 jälkeen äh, todennäköisesti eh, lähdetään sitten eh, eh, jäähdyttelemään, jos sitten ei jäädä kenties tuolle korkealle tasolle, se jää nähtäväksi. Mutta tällä hetkellä kuitenkin, jotta tämä budjettiprofiili saataisiin aikaiseksi, ne niin tarvitsemme investointia kentällä. Ja tämä johtaa sitten toiseen kysymykseen. Itse asiassa en tiedä, minusta tuntuu siltä, että kriisi saattaa olla myönteistä kohesiopolitiikalle. Ei sen takia, että kohesiopolitiikka on kriisivastaista politiikkaa, ei. Kyllä me kertoisimme tästä asiasta totuuden, jos näin olisi. Vaan kysymys on pitkän aikavälin rakennepolitiikasta, ja mitä me pystymme osoittamaan keskusteluissa on se, että jos on vaikkapa odottamattomia kriisejä niin kuitenkin tässä politiikassa on riittävästi joustoa, jotta voitaisiin toimia politiikkaa muuttamatta, käyttää toimia sen sijaan. Ja uskon, että vuonna 2009 tähän on päästy. Ja toinen seikka, joka tekee tästä politiikasta hyvin merkittävä vuoden 2010 jälkeen, on se seikka yksinkertaisesti, että useimpien jäsenvaltioiden kapasiteetti lähtee lähtevaje kulutukseen on aika rajallista. Heillä ei ole enää rahaa käytössään. Se raha, joka on käytössä, ja tässä on suuri etu siis eh, tulevalle eh, seitsemän vuoden eh, varmennukselle, kyllä rahaa annetaan käyttöön. Ja monille maille Tämä on hyvin tärkeä pohja, jolle voi lähteä rakentamaan ja hyvin tyypillisesti monissa valtiovarainministeriöissä on pyritty tekemään varauksia, jotta taattaisiin, että, jotta taattaisiin, että se raha, mitä tarvitsevat rakennerahastojen yhteisrahoituksen, on raho- maissa käytettävissä, koska rakennerahastot itsessään ovat hyvin tärkeä kannustin investoida. Ja tässä sitten tulee tämä toinen seikka esille, koska kysymys on sellaisesta investoinnista, jotka haluamme kohdentaa kohti tulevaisuutta, niin ne ovat ehdottomasti samassa linjassa kuin mitkä meidän pitkälle kantavat tavoitteemme ovat kilpailukyvyn parantaminen ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen, näiden tällaisen vihreän talouden edistäminen. Ja tässä aiomme erityisesti olla aktiivisia tulevien vuosien aikana. Ja meillä Meillä on jo itse asiassa kaksi tiedonantoa tulossa, toinen kestävyydestä ja kohesiopolitiikasta ja toinen taas sitten jälleen kerran siitä, kuinka innovatiivisuutta ja kilpailukykyä ja kohesiopolitiikkaa voidaan käsitellä yhdessä, jotta voitaisiin osoittaa, mitä hyviä käytäntöjä EU-ssa on. Ja jotta voitaisiin kannustaa ja voitaisiin kannustaa, koska selkeästi entistä enemmän monissa maissa ja alueilla valmistaudutaan muuttamaan ohjelmiaan. Me olemme viime vuonna sanoneet monille maille ja alueille, älkää lähtekö muuttamaan ohjelmianne, koska muutoin menetätte tähän vielä lisää puoli vuotta. Lähtekää nyt toteuttamaan ohjelmia ja katsotaan sitten myöhemmin, kun ö, tämä kriisi on vähän selvemmillä vesillä, että mitä muutoksia voidaan tehdä. Nyt saamme paljon kuitenkin kirjeitä, joissa kysytään, josko komissio voisi suostua ohjelmien muuttamiseen. Ja tietysti olemme avoimia tälle. Ja sitten katsotaan tietysti, josko tämä ohjelmien muuttaminen johtaa hyvin siirtymiin vaikkapa kohti energian säästämistä tai innovatiivisuutta tai, tai kohti vihreämpää taloutta tietysti haluamme antaa jäsenvaltioille ja alueille sellaisen neuvon, että me lähdemme tähän suuntaan, mutta vielä kerran on tunnustettava se, että nämä kaikki hienot tavoitteet, joita meillä on, niin niiden kerrankin meidän on tunnustettava. Meillä on kenties jotakin erityisongelmia ja erityisiä paikkoja ja mm, alueita, joissa on todella todella toteutettava nämä ongelmat, jotta päästään alueelliseen kohesion tasapainoon. Ei voida tietenkään keskittyä vain sataprosenttisesti innovatiivisuuteen esimerkiksi, vaan tarvitaan muutakin. Ja senpä takia meidän täytyy jättää jotakin varaa myöskin joustolle minun näkemisestä, mutta tietysti tästä voidaan myöskin keskustella tulevan komissaarin kanssa. Kiitos kovasti. Tässä vaiheessa ennakkoon annan seuraavat puheenvuorot, niin haluaisin kertoa teille, että täällä on Neljä jäsentä kysymyksiä varten ja meillä on kymmenen. puoli yhteentoista saakka aikaa, joten pyydän lyhyitä puheenvuoroja. Hervan. Kiitos puheenjohtaja. Mielelläni noudatan tätä lyhyden pyyntöä ja kaksi lyhyttä kysymystä. Tai oikeastaan yksi ehdotus ja yksi kysymys. Kysymys liittyy siihen, miten me olemme huolissamme tästä väliaika-arviosta. Te kerrotte meille eh, luvuista ja, ja tilanteen parantamisesta, parantumisesta ja samaan aikaan tämä prosessi jossain vaiheessa etenee kohti väliaika-arviota. Väliarviota. Ja meidän keskustelussa ainakin on käynyt ilmi, että on jonkunnäköinen te, jonkunnäköinen tekaistu, niin kutsuttu pseudoanalyysi, jossa sanotaan, että ongelma ratkeaa sillä, että siirretään rahaa yhdestä luokasta toiseen. Mutta voisitteko kertoa nyt tästä prosessista ja miten te pääosastona osallistutte tähän prosessiin? Tämä on poliittinen kysymys. Ehdotuksena ehkä voisin antaa sen, että parlamentti voisi tehdä aloitteen järjestää jonkun tärkeän kuulemistilaisuuden kohesiopolitiikan suorituksista ja, ja, ja kokemuksista ja yhdistää tämän kokoukseen, joka järjestetään kansallisten parlamenttien kanssa kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ettei käydä näitä keskusteluja vain täällä Brysselissä, vaan keskustellaan nimenomaan niiden kanssa, jotka kansallisissa parlamenteissa näitä asioita suunnittelevat pitkällä tähtäimellä. Ja tällä, tällä tavalla jotenkin saataisiin tämmöinen monitahoinen lähestymistapa asiaan. Kysymys siitä, miten tämä prosessi nyt etenee. Haluamme tietoa jatkossakin niin, että mitään yllätyksiä ei enää jatkossa ole, tule ja sitten toiseksi se tämmöinen ehdotus, että voitaisiinko jotenkin yhdistää tämä prosessi parlamentin toimintaan, jota, jota on jo suunnitteilla. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra Aner, vastaa. Eh, eh, Tämän ensimmäisen kysymyksen osalta no, komissiossa keskustelu on nyt täysillä – 2020 asiakirjan osalta. Ja me olemme käyneet kuulemistilaisuuksia, olemme konsultoineet osallistujia, joissa on ollut paljonkin intressiä. Ja nyt voin sanoa, että tärkein yksittäinen ryhmä, joka osallistui näihin kuulemisiin, olivat nimenomaan alueet itse ja alueiden yhteistyöelimet ja kollegat, pääsihteeristö, pääsihteeristöstä pyysivät meiltä apua näiden alueiden papereiden lukemisessa ja, ja voin sanoa, että yhä selkeästi sieltä tuli se viesti, että alueiden rooli kehitys toimijoina on hyvin tärkeä kaikissa maissa. Ja toisaalta korostettiin myös kohesiopolitiikan arvoa tämmöisenä välineenä. Kohesiopolitiikka hyvänä tapana siirtää tavoitteet ja, ja, ja Euroopan 2020 prioriteetit kentän tasolle. Tämä konsultaatio on nyt sitten tutkittavan, tai sen tulokset ovat tutkittavana, Me olemme saaneet yritysmaailmasta, elinkeinoedustajilta eh, panostuksia ja, ja uskon, että pääsihteeristö nyt on tekemässä yhteenvetoa kaikista näistä saamistamme vastauksista tai kirjelmistä ja uskon, että komissio tai siis uusi komissio sitten, kun se astuu virkaan, niin se hyvin nopeasti pystyy hyväksymään tämä ja tämä tarkoittaa varmasti joskus maaliskuun alussa hyväksytään tämä Euro- komission Eurooppa 2020-paperi, joka varmasti on jonkunnäköinen viitekehys sitten myös kohesiopolitiikan osalta. Budjetin tarkastus itsessään kysymyksenä, niin itse ainakin oletan, että jonkun näköinen paperi varmasti ennen kesälomaa on tulossa asiasta. Mutta kun katson ajoitusta, niin ensi vuonna ehkä syntyy sellainen tilanne, että vaikka nyt asiasta ja budjetista ja rahoituskehyksestä keskustellaan, niin meidän täytyy jonkunnäköisiä konkreettisia lukuja ja konkreettisia ehdotuksia saada aikaiseksi siitä, mitä me politiikan alalla me haluamme saada aikaiseksi. Ja eh, herra Haan, mahdollinen tuleva komissaari, niin kuulemistilaisuudessaan korosti sitä, että hänellä on selkeä kuva siitä, mikä on kohesiopolitiikan tuleva arkkitehtuuri tai tämä kokonainen rakenne ja kuvio. Ja, ja, ja me nyt sitten hänen kantansa pohjalta valmistelemme yhdessä budjettikollegoiden kanssa seuraavaa rahoituskehystä. Ja me teemme tiivistä yhteistyötä myös heidän kanssaan tästä hallinnointi-governance-kysymyksestä, Eurooppa 2020 paperin valossa. Meidän kantamme on hyvin selkeä ja on selkeä myös, että tästä tulee koko komission yhteinen ehdotus ja sovittelemme sitten kantoja ihan komission tasolla. Ja samanaikaisesti jatkamme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa – muodollisemmassa yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa tässä korkean tason ryhmässä ja sitten alueiden kanssa sitten käytämme tätä olemassa olevaa infrastruktuuria alueiden edustustojen kanssa täällä Brysselissä, e, joissa keskustellaan näistä konkreettisista kysymyksistä ruohonjuuritason kanssa. Ja ehdotukseni onkin tulevaisuuden varalta, että sitten uusi komissaari kun hän tulee kertomaan omasta työohjelmastaan, että hänkin kertoo tästä ehkä teille, teidän valiokunnassanne. Mutta minun kannaltani olisi hyvin hyödyllistä, että, että jatkamme tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne ja katsomme, voisimmeko lisäksi vielä perustaa jonkun pienen ryhmän, jonkun pienen ryhmän, joka tekisi työtä tietyissä määrätyissä asioissa, mutta tämä on tietenkin teidän päätettävissänne. Me puolestamme olemme käytettävissä ja käytettävissä myös tämän teknisen tiedon valmistelussa ja analyysien valmistel- valmistamisessa ja sitten antaa ne teidän käyttöönne. Tähän ei liity mitään ongelmia. Toivottavasti nyt saamme aika nopeastikin ähm, käyntiin nämä tulevaisuuden konkreettisemmat suunnitelmat. Pyydän hieman äh, ymmärrystänne. Minä pääjohtajana olen ollut hieman vaikeassa tilanteessa, koska meillä nyt on ollut kolme erinomaista äh, komissaaria, että yksi on nyt mennyt ja sitten yksi on meidän kanssa yhteistyössä ja sitten tai tekee tällä hetkellä työtä kanssamme ja sitten on tämä tuleva joka astuu pian virkaan. Ja nyt sitten jatkan keskustelua uuden komissaarin Rahanin kanssa, joka luonnollisesti haluaa myös tuoda oman, oman näkemyksensä tähän tulevaisuuden suunnitelmaan, koska hän nyt sitten seuraavat viisi vuotta tulee olemaan näistä asioista vastaava komissaari ja on ihan normaalia, että – hänellä on myös sanansa sanottavana siihen, miltä eh, tämä, tällä alalla tulevaisuus näyttää. Olen täysin vakuuttunut siitä, että hän mielellään tulee keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia teidän kanssanne näistä kysymyksistä. Ja jatkamme konkreettisten asioiden työstämistä tämän politiikan alalla. Ne ovat yhtä tärkeitä kuin tämä koko kuvio ja kokonaisarkkitehtuuri siitä, miten, miten nämä politiikat sitten eh, toteutuvat. Ja olen mielelläni käytettävissänne ja haluan mielelläni jatkaa keskusteluja kanssanne näistä kysymyksistä. Kiitokset hyvin mielenkiintoisista eh, seikoista. Herra Anna, olkaa hyvä. Ja vielen Herr Herr... Kiitos puheenjohtaja ja herra Aander, Tänään esityslistalla on vuoden 2009 talousarvion toteutuminen. Ja tämä liittyy tietysti siihen kysymyksiin, jotka herra Kudmandis otti esille, että koska vuosi 2009 oli erittäin tärkeä tämän finanssikriisin takiakin. Ja, ja joitakin asioita olisi hyvä ehkä vielä valaista. Meillä on nyt pitkän tähtäimen suunnitelmat ja näkymät mutta miten tämä nyt sitten sopii yhteen maailmantalouden kanssa? Tällä hetkellä nämä likviditeettikysymykset, paikallinen rahapolitiikka ei oikein toimi, valtiolliset investoinnit ovat tärkeitä ja niin edelleen. Ja sitten pitää kysyä, että mitä aluepolitiikka nyt sitten voi vaikuttaa kysymykseen? Eli että saataisiin e, aikaistettua näitä hankkeita niin, että kansantalous pystyy paremmin käynnistymään. Ja siinä tietenkin fokus siirtyy aluepolitiikasta tällaisen aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan, joka tukee vakauttamista joka on tarpeen nimenomaan sen takia, että saadaan lisää tuloja aikaisesti. Mutta tässä yhteydessä sitten pitäisi keskustella, tai keskustellaan siitä, että sääntöjä pitäisi muuttaa ja täydentäviä varoja pitäisi siirtää muualle niin, ja, ja, ja että osa rahoitus ei olisi enää tarpeen tai ollenkaan mutta tämä, siinä, siinä vaiheessa, kun näistä asioista keskustelu päättyy, niin koko kriisi on jo ollut aikaa sitten ohi. Jos nyt sitten muutetaan sääntöjä, niin, niin se, se vaatii 20 vuotta ja osa rahoitus tarkoittaa myös sitä, että joitakin ihan päättömiä hankkeita ollaan olla rahoittamassa ja nyt sitten tosiaan pitäisi kannustaa sellaisia investointeja, jotka ovat erittäin tar- tärkeitä ja tarpeellisia tähän tilanteeseen. Nyt haluaisin kuulla, että kun lyhyellä tässä tähtäimellä on osarahoituksen kanssa ongelmia, niin siinä tapauksessa jäsenvaltioiden tai meidän pitäisi keskustella siitä, että ne alueet ja ne jäsenvaltiot, pitäisikö niille antaa helpompia luottomahdollisuuksia esimerkiksi vuodeksi jotta pystyttäisiin nyt toimimaan. Eli ei osavarahoitusta voi poistaa jossain vaiheessa tulevaisuudessa, koska se johtaa väärin sijoituksiin. Ei, vaan jos halutaan taistella nimenomaan eh, kriisin eh, vaikutuksia, niin sitten meidän täytyy toimia nyt ja senpä takia kysyisin, onko mitään mahdollisuuksia tai, tai ajatuksia siitä, miten voitaisiin esimerkiksi jäsenvaltioille tai alueille helpottaa luotonsaantia puolen vuoden tai vuoden aikana, jotta päästäisiin eteenpäin nopeasti ja pystyttäisiin nopeasti näitä sijoituksia, koska nyt meidän pitää liikkua, eikä kolmen viiden vuoden päästä. Kiitokset pääjohtajan vastaus. Kiitokset tästä kysymyksestä. On kahden tyyppisiä järjestelyjä, jotka jo ovat olemassa. Ensinnäkin ihan vain ennakkomaksut. Niitä voidaan käyttää. Ne ovat ikään kuin operatiivisia varoja, joita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Ja kuten sanoin, useimmat jäsenvaltiot käyttävät niitä ja ovat jo käyttäneet niitä vuonna 2009 tähän tarkoitukseen tämän nopean tutkimuksen pohjalta, jonka olemme tehneet alueissa, alueilla ja maissa. Ja toinen järjestelmä on EAB-järjestelmä, jonka, jota myöskin monet jäsenvaltiot ovat käyttäneet. Ja itse asiassa se on aika houkuttelevakin EIP, Euroopan investointipankki, <laughs> tietysti, koska se on myöskin hyvin turvallinen kumppani äh, tässä yhteydessä niin, että äh, niin, että sitä voidaan myöskin käyttää. Ja uskon, jos nyt sitten ajattelen ennakkomaksujen ja näiden luottojärjestelmien yhdistelmää, niin en ole saanut mitään sellaista kirjettä, jossa todettaisiin, että on olemassa jonkin tyyppistä hankausta. Olen itse kirjoittanut pari kirjettä, jossa epäilin, josko ennakkomaksujen käyttö olisi asian ja nämä menettelyt ovat edelleen vireillä. Mutta kaiken kaikkiaan voin sanoa, että mitään äh, valituksia äh, tähän suuntaan ei ole ollut. Ja kuten sanoitte, periaatteesta tietystikin äh, ei voida kuvitellakaan rakennerahastoja ilman yhteisrahoitusta – Tämä on periaate, jota varmasti, varmasti sovelletaan myöskin kaikkien suhdanteihin liittyvien näkemysten lisäksi tulevien ohjelmakausien aikana. Madame Delihes. Kiitos Rova Delihillä on puheenvuoro ja, ja sitten Rova Aukun sen jälkeen. Monsieur le directeur, bonjour. Hyvä mm, päivää. Tervetuloa olen aivan samoilla linjoilla kuin kollegani Albright. Hetki sitten viittasit Ranskaan ja Ranskan esimerkki, mutta haluaisin muistuttaa niistä syistä, miksi Ranska käyttää 4 prosenttia asuntojen uudistusta varten. Hallinto virkamiehet eivät ole tehneet muutoksia operatiiviseen ohjelmiin ja siksi asuntoalan AU-järjestöt ovat ryhtyneet hyödyntämään tätä mahdollisuutta ja EAKRn varat on lisätty kansallisiin varoihin, kuten esimerkiksi mm, energian säästölainoihin. Kysymykseni kuuluu, miksi alueellinen komitea ei, miksi komissio ei ryhdy toimiin, vaan kehottaa alueita hyödyntämään näitä tukea vuoteen 2013 asti. Näin myös Saksa ja muut maat voivat hyödyntää näitä varoja. Miksi tänä päivänä te ette anna se, selkeitä teknisiä neuvoja niin, että muutkin jäsenvaltiot voisivat hyödyn, hyötyä näistä varoista? Thank you very much, Mr. Annerby. Alors, en ce qui concerne le Conseil, mitä tulee neuvostoon, on aivan selvää, niin ensimmäinen asia on se, että on totta, että me olimme vähän epäröiviä vuonna 2009 sen suhteen, kutsutaanko, pyydetäänkö alueet ja jäsenvaltiot avaamaan omat ohjelmansa siksi, koska jäsenvaltioilla ja alueilla on sellainen suuntaus, että kun jotakin ohjelmaa muutetaan tai se avataan, niin ryhdytään odottamaan, odotetaan, että muutos menee läpi ja sitten ryhdytään tekemään työtä tämän muutoksen pohjalta. Olimme sitä mieltä, että, että paitsi kiireiset tilan tapaukset vuonna 2009 oli tärkeää, että ne ohjelmat, jotka oli juuri hyväksytty, toteutettiin suuremmassa osassa maita, mukaan lukien Ranska, käsittääkseni toteuttaminen onnistui hyvin. Nyt on aivan luonnollista, että lähestymme rakennerahastojen puoliväliä ja yhä useammat alueet haluavat muuttaa ohjelmiaan. Ja kun keskustelemme alueiden kanssa, niin tietenkin me kiinnitämme niiden huomion näihin mahdollisuuksiin ja annamme niille neuvoja varojen käyttämisestä. Ja erityisesti siinä tapauksessa, jos on myös muita investointeja, jotka eivät toteutuneetkaan näillä alueilla, johtuen esimerkiksi yritysten investointien hitaudesta. Tietenkin neuvomme hyödyntämään näitä varoja mutta syytty, miksi jäsenvaltiot käyttävät hyvin vaihtelevalla tavalla näitä varoja, johtuu ensinnäkin siitä, että on paljon sellaisia jäsenvaltioita, erityisesti vanhoja jäsenvaltioita, joilla on jo pystyssä kansalliset järjestelmät, jotka toimivat erittäin hyvin. Ja ne ovat sitä mieltä, että eivät ne tarvitse yhteisön varoja siihen. Ranska on tästä esimerkki, jossa eh, ollaan paljon kiinnostuneempia tästä. Tietenkin me tietenkin neuvomme näissä asioissa ja kiinnitämme jäsenvaltioiden ja alueiden huomion tähän asiaan. Sen sijaan emme toimi niin, että me pakottaisimme eh, johonkin, koska kyseessä on kumppanuus. Me emme anna mitään määräyksiä mahdollisuus on kuitenkin olemassa ja mielestäni se on houkutteleva mahdollisuus. Se on sitäkin houkuttelevampi, jos jäsenvaltiolla on kriisistäkin johtuen vaikeuksia käyttää alun perin myönnettyjä varoja. Nyt olemme käsittääkseni vaiheessa, jossa tulee paljon enemmän muutoksia ohjelmiin ja työskentelemme sen parissa. Teillä oli toinenkin kysymys. Ei ollutkaan ihan selvä. Thank you very much indeed. And... Kiitos. Ja vielä Rova Brianakoni. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur général. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja. Päivää ja tervetuloa tähän valiokuntaan. Kaksi pientä pohdintaa. Kun ajatellaan jäsenvaltioiden Euroopan rakennerahastojen kulutusta, Uskon, että voisimme kansallisella tavalla tasolla Euroopan varat ottaa käyttöön joitakin kuukausia ennen kuin ne todella tapahtuvat. Koitan selvittää tilannetta. Alue, joka ei ole käyttänyt hyvin Euroopan rakennerahastojen varoja, ne varat voitaisiin suunnata sellaiselle alueelle, joka on onnistunut hyvin hyödyntämään oma, om, omat varansa ja, ja siltä vielä puuttuu niitä. Tämä parantaisi äh, jäsenvaltion äh, rakennerahastojen kulutusta ja rankaisisi niitä alueita, jotka äh, hyödyntäisivät tätä politiikkaa huonommin ja, ja palkitsisi dynaamisempia ja tehokkaampia alueita. Tämä on ensimmäinen ehdotus, josta olemme jo puhuneet. Haluaisin tietää, mitä ajattelette siitä. Toinen kysymys, se on täsmällisempi asia. Euroopan parlamentti pyyti, pyysi ehkä vuosi sitten komissiota pohtimaan aloitetta, jonka nimi oli paikallisvaltuutettujen Erasmus-hanke. Ajatuksena oli antaa näille valtuutetuille mahdollisuus tutustua käytäntöihin toisissa jäsenvaltioissa kollegoidensa kanssa. Vuoden 2009 budjettiin otettiin äh, toteutettavuustutkimusbudjetti. Mikä tilanne on? Onko tämä hanke toteutumassa? Ranskassa olemme jo saaneet pyyntöjä paikallisvaltuutetuilta. Mitä heille olisi vastattava? Kiitoksia. Thank you very much indeed, Mr. Kiitos, herra Aner, olkaa hyvä. Erittäin, vaike- erittäin vaikeita kysymyksiä. Tästä ensimmäisestä kysymyksestä olen sitä mieltä, että tämän suuntaiset pohdinnat on kaikki otettava huomioon. Ne ovat hyödyllisiä. Minä en puhunut tästä N plus 2 tilanteesta. Vuoden 2009 lopulla meillä on suhteellisen vähän N plus 2 liittyviä ongelmia, ja ne ovat keskittyneet erityisesti yhteen maahan, kahteen maahan, Espanjaan ja Italiaan. Siellä aloitamme nyt menettelyt, mutta kuten tiedätte, vuoden 2007 osalta komissio on tehnyt ehdotuksen jolla ehdotetaan, että 2007 ja 2008 käsiteltäisiin yhdessä. Se tarkoittaisi, että vuonna 2007 sovelletaankin N plus 3 tai N plus 4. Kolmen tyyppistä toin, toimintaa olisi harjoitettavaa ajatellen tulevia ohjelmointikausi sukupolvia. Joko on joustavoitettavaa sitä tyyppiä, jota ehdotitte, eli ikään kuin kansallistetaan nämä määrärahojen jako, tai sitten tehdään radikaali valinta ja sanotaan ja esitetään kysymys, pitäisikö n plus 2 yleisesti laajentaa n plus kolmoseksi, tai viimeisenä mahdollisuutena pitäisikö ensimmäisten vuosien, kahden, kolmen vuoden aikana pitäisi soveltaa N plus kolmasta eikä N plus kahta niin, että, että saataisiin paremmin käyntiin nämä hankkeet, annettaisiin vähän lisää aikaa käynnistämiseen. Vai halutaanko sitten säilyttää tämä uhka, joka koskee näitä rahojen myyntiä, joka, joka vähän antaa potkua jäsenvaltioille. Tämä on asia, josta olisi keskusteltava ja sitten olisi tehtävä todellinen poliittinen valinta, koska Suoraan sanottuna N plus 2 on sääntö, jolla ei ole mitään tieteellistä pohjaa, joka osoittaisi, että tämä on paras ratkaisu. Olisi myös otettava huomioon se, että on erotettava pari asiaa toisistaan. N plus 2 on paljon vaikeampi alueellisissa yhteistyöohjelmissa. Siellä on useita valtioita mukana, eri hallintokulttuureita mukana. Se on eri asia kuin mainstream-ohjelmat. Se, toki siellä, siis toimenpiteen mukaan on, eroja on. Tämä on asia, joka varmasti tulee pohdittavaksi. Ja teidän ehdotuksenne on yksi vaihtoehdoista. Sitten ne, mitä tulee paikallisvaltuutettujen Erasmuksen, en tiedä, voiko Huanko antaa tästä lisätietoja. Tiedän itse, että olemme aloittaneet tutkimukset asiasta. Minä kannatin lämpimästi tätä toimenpidettä alussa, mutta huomasin sitten, kuinka valtavia teknisiä ongelmia siihen kuitenkin liittyy mm, komission hallintajärjestelmässä mm, niin, että tällainen järjestelmä voitaisiin täytäntömään joustavasti. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kyseessä olisi hyvä idea. Se on erittäin hyvä idea. Se antaa aihetta pohtia omaa järjestelmäämme. Työstämme sitä joka tapauksessa ja Ja jotta voisin vielä paremmin teille kertoa nykytilanteesta, lähetän teille jälkikäteen kirjallisen vastauksen, kun, kun olen ottanut asiasta selvää. Mutta tämä on kaikista pilottihankkeesta ja valmistelivasta hankkeesta teknisesti aivan kaikkein hankalin. Se minun on sanottava. Hallinnollisesti meiltä puuttuu ne rakenteet, jotka meillä ovat opiskelijoiden erosmusta varten. Siinä ylity- yliopistot hoitavat asian puolestamme, mutta ajatus on edelleen hyvä ja sitä kannattaa vielä tutkia. Thank you very much indeed. Kiitos pääjohtajalle tiedoista ja tulevaisuuden näkymistä ja keskustelusta ja toivon, että no, odotamme nyt näitä analyysitietoja, joita lupasitte meille lähiaikoina. Kiitos. Kiitos ja oli suuri ilo olla taas täällä jälleen kerran kanssanne. Dear colleagues, can we move to the next... No niin, siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Herra Olenicak on täällä seurassani, seurassamme. Annan hänelle puheenvuoron. Meillä on ensimmäinen keskustelu lausunnosta – jonka herra Nitschak on valmistellut Itämeren aluetta koskevasta strategiasta ja makroalueiden asemasta. Nyt tästä asiasta ei tänään tehdä päätöstä. Tämä on vasta ensimmäinen keskustelu. Annan puheenvuoron heillä Nitschakille. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, chciałbym przedstawić... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät e, edustajat, haluaisin esitellä teille työasiakirjan koskien Euroopan Itämeren strategiaa ja suuralueiden roolia tulevassa kohesiopolitiikassa. Tämän alueen strategia on nyt ensimmäinen kokeilu suuralueiden strategioita ajatellen. Tätä ajatusta on pidettävänä, pidettävä pilattihankkeena – ja päätelmät, joihin tämän strategian jälkeen päästään, niitä olisi hyödynnettävä uuden, uuden, uusien strategioiden luomista varten ja muita suuralueita varten kuulemismenettelyn jälkeen jäsenvaltioiden kanssa. Tässä kuultiin myös yliopistomaailmaa, ympäri yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Tämän jälkeen strategia on ryhdytty täytäntöön panemaan ja mielestäni tämä on suur, tämä on ensimmäinen menestys. On saatu näin laaja joukko tätä projektia toteuttamaan. Ohjelma perustuu neljälle hankkeelle, joiden tarkoituksena on käyttää tehokkaammin yhteisön ohjelmia ja kansallisia politiikkoja. Aihealueet ovat seuraavat. Ympäristön suojelu, hyvinvoinnin parantaminen alueella, alueen yhteyksien vetovoimaisuuden parantaminen sekä alueen turvallisuudesta huolehtiminen. Näiden neljän aihealueen lisäksi meidän on keskittävän muihin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ja innovaatioperustoihin. Tämän suuralueen strategian avulla voidaan integroida näiden alueiden talouksia ja kansalaisia paremmin lähtökohtana toimi jo olemassa olevat aloitteet näillä alueilla suoran yhteistyön puitteissa Pohjois- Itämeren maan maiden, maiden välillä, Itämeren maiden välillä. Tarvitsemme, tarvitsemme y- yhteisiä aloitteita ja sitten nämä tavoitteita ja tavoitteet olisi muutettava hankkeiksi, joihin liitetään rahoitussuunnitelmat. Jotta strategia onnistuu, tarvitaan toimintojen koordinointia, koko sillä alueella, jolla strategia halutaan toteuttaa. Tavoitteet on toteutettava kohesiopolitiikan avulla ja tulevaisuudessa niiden olisi perustettava myös niihin tehtäviin, jotka on määritelty mm, suuralueita koskevassa strategiassa. Tähän kun liittyy yhteinen maatalouspolitiikka, kalastuspolitiikka, teollisuuspolitiikka ja kehitys ja tutkimus Strategia edellyttää myös yhteistyön tiivistämistä Euroopan unionin kuulumattomien naapurivaltioiden kanssa, joiden alueet kuuluvat kyseisen suuralueen rajaamiin toiminnallisiin alueisiin ja vaikuttavat niihin välittömästi. Strategian toteuttaminen on jäsenvaltioiden käsissä, mutta Euroopan komissio koordinoi sitä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tänään komissiolla ei ole riittäviä varoja, ei inhimillisiä eikä rahoitusvaroja, jotta se voisi huolehtia tästä toteuttamisesta. Siksi onkin tärkeää, että mietinnössä ja kertomuksessa vuonna 2011 määriteltäisiin ne vaikeudet, joita on olemassa, jotta Puolan puheenjohtajakaudella voitaisiin eh, tehdä tarvittavat muutokset ja parannukset ja näin taata eh, tämän strategian menestyminen tulevaisuudessa. Mitä haasteita strategialla on? Ensinnäkin meidän olisi käsiteltävä haasteita, jotka liittyvät erilaisiin talouksiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja tarkastella kokemuksia kehittyneistä maista. Esimerkiksi Pohjoismaiden tilanne on tässä hyvä esimerkki. Sitten on äh, katsottava vähemmän kehittyneiden maiden äh, tilannetta ja strategian vaikutusta näissä maissa koulutukseen ja tieteeseen, tieteelliseen tutkimukseen. Minusta tämä on yksi tärkeimmistä haasteista tulevaisuutta ajatellen. Edelleen meidän pitäisi parantaa liikkuvuutta, koska näillä alueilla väestö vanhenee. Toinen prioriteeteista on taloudellinen kehitys. Tulevaisuutta koskee tietyt avainkysymykset, kuten budjetti ja rahoitus. Itämeri-strategia syntyi nykyisen ohjelmakauden aikana, joten sillä ei ole erillistä budjettia. Näin ollen on edelleen eh, huolta siitä, kuinka tätä strategia toteutetaan. Sen pitäisi saada itsenäinen budjetti eh, toiminnan koordinointia varten ja eh, yhteiskumppanuuksien toteuttamista varten suuralueen sisällä Nämä ovat toistaiseksi vielä avoimia kysymyksiä. Toinen erityisen tärkeä haaste koskee strategian toteuttamista. Tämä on kysymys, jota ei ole tässä asiakirjassa riittävästi käsitelty, ja se koskee liikennettä, jokiliikennettä, meriliikennettä, myös maantie- ja rautatieliikennettä näillä suuralueilla – Edelleen olisi käsiteltävä energiakysymyksiä. Pohjoista kaasuputkea ei tule pitää hypoteettisena, vaan melkein jo olemassa olevana asiana. Ei pidä pohtia sen mahdollista rakentamista, se on varmaa. On mietittävä sen aiheuttamia seurauksia Itämeren alueen strategialle, talouden kannalta ja myös ympäristön turvallisuuden kannalta? Millaisia ongelmia esimerkiksi saattaa nousta liikenteeseen liittyen tai satamien pääsyn su- suhteen? Energia näkökohdasta Itämereitä voidaan hyödyntää uusiutuvia energialähteitä koskevien hankkeiden suhteen. Esimerkiksi Itämeren tuulivoimalat ovat yksi esimerkki. Myös biomassan tuottaminen ja biomassan hyödyntäminen energiantuotannossa. Toinen näkökohta koskee suuralueiden kattavuutta. Pitäisikö näillä suuralueilla olla selkeästi merkityt rajat, kuten tähän asti? Vai pitäisikö olla enemmän vapauttaa siinä, mitkä alueet tähän kuuluvat. Usein jo jotkut kriteerit ovat hyviä yhdellä alueella, mutta ne voisivat esimerkiksi ympäristö näkökohdissa mennä laajemmalle niin, että myös naapurialueet otettaisiin mukaan. Nyt kun analysoimme ympäristökysymyksiä Itämeren alueella, meidän on otettava huomioon kaikki ne maat ja alueet, jotka, ovat, jotka eivät välttämättä kuulu Euroopan unioniin tai tähän alueen, suuralueeseen. Meidän olisi myös pohdittava, kuinka hyödynnämme Itämeren strategiaa ja kokemuksia toisia suuraluestrategioita varten. Viime viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman koska pankkien Tonavan alueen makrostrategia olisi katsottava, kuinka näitä kokemuksia voitaisiin hyödyntää niin, että luotaisiin uutta kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia. Two speakers for the time being on the list. Jochen Zeller ensimmäisenä puhujana. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende, und auch... Kiitos puheenjohtajalle ja kiitos myös esittelijälle herra Olenitsäkille tästä työpaperista, työasiakirjasta, joka nyt sitten vielä suullisesti hieman täydentyi tänään. Tämä on hyvä pohja jatko työlle parlamentissa. Kaikki tärkeimmät asiat ja kysymyksen asettelut ja nämä määritelmät, jotka liittyvät Itämeren alueeseen, on tässä mukana. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että Itämeri, Itämeri on aikanaan ollut osa tai, tai tätä esirippua, rautaista esirippua ja sen jälkeen tämä demokratiakehitys on, kehit, on jatkunut niissäkin maissa, jotka aikanaan elivät diktatuurin alaisena. Tästä ei ole niin kauan vielä aikaa ja ja tulevaisuus näyttää siltä, että Itämeri on ö, EUn pohjois- ja koillislaajentumisen myötä on tullut EUn sisämereksi ja yhdistää sen, sen ympäröivät maat ja kansat. Ja senpä takia se on meille yhteinen haaste. Talous, ympäristö, ongelmat liikenneyhteydet, sosiaaliset kysymykset tällä alueella. Ne meidän pitää ratkaista ja niiden osalta esittelijä onkin tuonut ajatuksia esille. Itämeren strategia. Siltä odotetaan itse asiassa paljon. Toimijat, alueen toimijat Itämeren alueen maista odottavat tältä strategialta paljon ja parlamentti ja komissio ovat asiaa käsitelleet, mutta myös muut paikalliset toimijat, jotka ovat käynnistäneet yhteisiä projekteja, pitäneet yhteisiä kokouksia ja tuodakseen esille sen, että tosiaan Itämeren alue on tämmöinen toi, yhteenkuuluva alue, jonka ongelmat ratkaistaan yhdessä. Herra Olenchik mainitsi ja minäkin tuon tämän esine vielä, että Itämeren alueen strategia, strategia äh, ja tämä suuralue, makroalue äh, äh, on nyt ihan uutta, uutta etsivä alue ja, ja viime viikolla nyt sitten tämä Tonavan alueen, Tonavan alueen yhteistyö on myös alkanut. Kun me tulevaisesta kohesio, tulevasta kohesiopolitiikasta keskustelemme, niin nämä suuralueratkaisut tulevat tarjoamaan yhden mahdollisuuden. Itämeren aluetta ei käsitellä pelkästään lyhyellä tähtäimellä, keskipitkällä tähtäimellä, vaan siihen liittyvät hyvin pitkän tähtäimen kysymykset, ja näin pitää ollakin. Ja luonnollisesti jäsenvaltioilla pitää olla tietty tahtotila osallistua tähän strategiaan. Saksan liittopäivät edellisen mandaattinsa lopulla päätti ilmoitti, että Saksan liittohallitus osallistuu tähän Itämeren alueen strategiaan. Herra Olenitsäkin esille tuomia kysymyksiä ja äh, joitakin niistä vielä lyhyesti kommentoisin. Yhteistyö äh, muiden kuin EU-naapurivaltioiden kanssa, tämä täytyy pitää muistos, muistissa, koska Itämeren strategia on järkevää vain, jos siihen otetaan mukaan Venäjä jossain vaiheessa, koska muistanemme, että monet ongelmat, jotka liittyvät Itämeren alueeseen, eivät koske pelkästään Itämeren rannikkoseutuja, vaan myös tuo maan takamaita. Ja senpä takia yhteistyö Venäjän kanssa on hyvin tärkeää Meillähän on Duuman delegaatio käymässä parlamentaarisen yhteistyön puitteissa ja siellä varmasti Itämeren kysymys tulee esille. Ja sitten muut kumppanuusohjelmat pitää ottaa Itämeren strategiassa huomioon. Sitten rahoituskysymykset. Esittelijä otti nekin esille. Nämä toimintaohjelmat tällä tukikaudella on nyt määritelty ja lyöty lukkoon. Ja ne, ne hankkeet, jotka ovat nyt käynnissä, niille on aika vaikea saada lisärahoitusta, joten sitten tulevalla tukikaudella pitäisi keskustella siitä, että strategian tavoitteisiin päästään vain niin, että alueilta ja jäsenvaltioista saadaan mukaan osa rahoitusta niihin. Olen kiitollinen siitä, että mainittiin, että että Itämeren strategian onnistuminen ei ole pelkästään julkilausumien varassa, vaan materiaaliset edellytykset pitää sille luoda ihan ruohonjuuritasolla. Olen kiitollinen myös siitä huomiosta, että tämä Nord Stream-kysymys otettiin niin realistisessa valossa esille. Monissa keskusteluissa kun puhutaan Itämeren alueen strategiassa, niin sitten Pavlovin äh, ehdollistamisrefleksi äh, johtaa siihen, että saman tien keskustellaan Nord Stream-strategiasta. Äh, Minusta tämä Itämeren alueen strategia on paljon laajempi kuin kysymyksen kärjistyminen pelkästään Nord Streamin rakentamiseen. Se, se voidaan tehdä hyödylliseksi näille rannikkovaltioille. Ja se tullaan myös e- Euroopan tasolla sen lisäksi, mitä bilateraalisissa suhteissa on, niin hyödyntämään. Sitten viimeinen kysymys, jonka esittelijä otti esille, on nämä suuralueet, toiminnalliset alueet, joilla on yhteiset tavoitteet ja yhteinen maantiede, ja että tällaisilla alueilla – on yhteistyötä, jotta pystytään kohesiopolitiikkaa tulevaisuudessa harjoittamaan menestyksekkäästi. Minusta tämä on hyvin tärkeä huomio ja tämän pohjalta tätä jatkostrategiaa tulee myös työstää ja olen iloinen voidessani tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa jatkovaiheissa ja varmasti tämä koko valiokunta mielellään osallistuu. Kiitos Rachelen tästä erittäin tyhjentävästä. Jan Olbricht seuraavana. No, ja Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aika lailla skeptisempi, koska Tonavan alueen keskustelussa on käsitelty joitakin näitä seikkoja, jotka ovat erityisen tärkeitä, jotka haluaisin täälläkin mainita. Haluaisin välittää ne myös herra Olenicekille, koska ne ovat erittäin ratkaisevia niissä hyvin selkeällä tavalla. Pitäisi vastata näihin kysymyksiin. Ei pidä ainoastaan esittää kysymyksiä, on myös vastattava niihin. Ei tarpeista ole mitään epäilyä. Ne on ratkaistava, niihin on vastattava parhaalla mahdollisella tavalla. Jos haluamme tosissamme puhua Itämeri-strategiasta ja Tonavan strategiasta tai Välimerenaltaan strategiasta, siitäkin on jo Euroopan unionissa puhuttu, meidän on muistuttava, että niiden on oltava EU-strategioita. Nyt puhumme 27 jäsenvaltiosta, joiden on päätettävä, mitä tehdään ja kuinka voidaan tukea tässä konkreettisessa tilanteessa Itämerta. Edelleen 27 valtion on toteutettava näitä strategioita, esimerkiksi Tonavan joku alueen suhteen. Meidän on siis tiedettävä, kuinka EU, EU Itämeren strategiassa toimitaan. Jos tässä mainitaan ainoastaan osa, niin ei tavoitteeseen päästä. Jos EU haluaa tehdä Itämerelle jotakin, on pohdittava kuinka toimitaan. Jos tätä kysymystä ei esitetä, niin loppujen lopuksi ainoastaan tullaan käsittelemään eri jäsenvaltioiden kantoja mm, ja symbolisesti pyritään tukemaan tätä aloitetta, mutta se ei johda yhtään mihinkään. Tämä pätee myös Tonavana strategian. Kaikki voivat sanoa, että se on hieno ja loistava ohjelma, mutta jos mitään todellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ei ole, ja, jos, ja tässä yhteistyössä EU-rooli on rajallinen, koska mitä EU voi tehdä jäsenvaltioiden moninkeskisissä suhteissa. Toki se voi auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan omaa strategiansa, mutta ei se voi soveltaa omaa EU-strategiaa, koska jos tällainen strategia tarvitaan menettely kun puheenjohtaja oli tämän asian komission jäsen, kun aluepolitiikan filosofia muutetaan ja kun halutaan soveltaa menettelyä suuralueisiin, meidän on keskityttävä maksuihin, koska jos sanotaan, että jäsenvaltioiden on määriteltävä, kuinka rahoitus hoidetaan, ja jäsenvaltioiden on taisteltava siitä rahoituksesta, niin eihän sitten mitään tehdä. Sen sijaan, jos ajatellaan, että on budjettikohtia ilman lisää kustannuksia kansallisille budjettipaketeille, niin sitten tilanne onkin jo paljon parempi. Muistan, että te, kun olitte komission jäsen, kysymme, oliko Ruotsissa lisää budjettikohtaa, ja meillä vastattiin, että ei kysyttiin myös muista välineistä ja niiden rahoituksesta ja vastattiin ei. Eihän tämä näin toimi. Jos päätämme, että meillä on olemassa menettely suuralueita varten, johon liittyy lisärahoitus suuralueita varten, niin siinä tapauksessa se voi kyllä toimia. Toinen mahdollisuus on, että ajattelemme, että itämerän strategia on myönteinen strategioilla on tavoitteita. Tässä puhuisimme nyt ensimmäisestä, toisesta, kolmannesta tavoitteesta, joihin liittyy tietyt määrärahat. Silloin tässä olisi jotain järkeä. Toivon, että herra Olejiknak ottaa huomioon nämä näkökulmat, koska ei tässä ole ainoastaan kohesiopolitiikkaan liittyvä strategia, vaan tämä on strategia, joka koskee kaikkia niitä politiikkoja, jotka liittyvät kohesioon. Tästä on kysymys. Kaikkia näitä politiikkoja on tätä pantava ja ne on otettava mukaan, ei ainoastaan kohesiopolitiikka. Nyt meidän on pyrittävä vastaamaan täh, vastata tähän kysymykseen, haluammeko muuttaa kohesiopolitiikkaa Itämeren strategian kautta vai haluammeko vain tämän strategian. Muussa tapauksessa tämän tapaiset ajatukset jäävät vain symbolisiksi ja jäsenvaltiot tulevat juttelemaan keskenään, eikä niitä oikeastaan voi edes kutsua strategioiksi täysistuntokeskustelussa puhuttiin Tonavan strategiassa. Jotkut jäsenet sanovat, että he toivoivat lisää budjettia niiden täytäntöönpanemiseksi. Nämä ovat erityisen tärkeitä politiikkoja, erityisesti kun tavoitteena on taata alueellinen kohesio. Tämä on toki hyvin eh, kiinnostava asia, sitä on pohdittava. Pilottihankkeiden sisällä voidaan pyritä muuttamaan sovellettavaa menettelyä. Tietenkin mikäli Euroopan unionissa ei ole äh, koheisiota politiikkojen sisällä, niin vaikka kuinka ajatellaan että suureluita, ei niitä voida toteuttaa, koska jos omasta taskusta pitää pulittaa rahat, niin ei kukaan halua liittyä näihin hankkeisiin. Lissabonin strategian tyyliin tarvitaan Euroopan unionin strategia, joka koskee kaikkia jäsenmaita. On totta, että EU on jo nyt menettänyt pisteitä Itämeren strategian suhteen. On aivan keskeistä, että 27 jäsenvaltion EU puhuu yhdellä äänellä tästä Itämeren alueesta. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä erinomaisesta esityksestä. Tähän työasiakirjaan on sisällytty erinomaisia kunnianhimoisia tavoitteita, joihin on hyvin helppo yhtyä. Ja haluan myös kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että tämä yhteistyö jatkuu myös, myös kun tätä paperia työstään eteenpäin. Ensinnäkin näistä Itämeren strategian periaatteista puhuttaessa on mielestäni tärkeää, että strategia ei koeta ainoastaan Itämeren strategiana, vaan Itämeren alueen strategiana. Ja on tärkeää, että tämä strategia ei ainoastaan huomioi rannikkokaupunkeja tai rannikkoalueita, vaan myös laajalti koko jäsenvaltiot, mukaan lukien sisämaa-alueet. Sisämaa-alueiden merkitys korostuu mielestäni erityisesti, kun puhutaan sisävesiliikenteestä – ja sen tarjoamista mahdollisuuksista myös liikenteen osalta. Haluan esittää muutamia konkreettisia kommentteja erityisesti tähän kappaleeseen neljä työasiakirjassa, jossa on käsitelty näitä tulevaisuuden haasteita. Ensimmäisessä kohdassa tehdään melko voimakasta erontekoa nimenomaan niin sanotusti uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välille – Mielestäni meidän tulisi nyt pyrkiä pääsemään eroon tämänkaltaisesta vastakkainasettelusta. Ja tämän vuoksi itse toivoisinkin, ettei, ettei jäsenvaltioita tultaisi kategorisoimaan tällä tavoin tässä mietinnössä. Mielestäni sen sijaan tässä tulisi korostaa kunkin alueen erityisen potentiaalin hyödyntämistä ja erityisen tehokasta hyödyntämistä muun muassa näiden mainittujen innovaatioiden ja, ja tieteen alalla. Mielestäni tulee myös ottaa huomioon, että, että tämä tavoite ei siltä osin ole kaikilta osin riippuvainen maan bruttokansantuotteesta, jos puhutaan innovaatioista ja niiden kehittämisestä. Ja sen lisäksi, että tässä mainitaan vahvasti jäsenvaltioiden välisten eroavaisuuksien ja kehityserojen kaventaminen, mielestäni tulisi myös painottaa kunkin valtion sisäisten kehityserojen pienentämistä – Itämeren saastuminen on yksi näistä suurista tulevaisuuden haasteista. Ja siihen liittyen meidän tulisi pystyä hyödyntämään myös sitä puhdasta teknologiaa ja eri valtioiden osaamista nimenomaan tässä puhtaan teknologian saralla. Tästä on hyötyä niin ympäristöllisesti kuin myös taloudellisella puolella varmasti tulevaisuudesta. Yleisesti ottaenkin näen, että tämän Itämeri-strategian osalta ja myös tämän mietinnön osalta pidämme nämä taloudelliset kysymykset ja, ja alueen kilpailukyvyn vahvasti agendalla. Ja tähän liittyen näkisin, että täs, myös tässä paperissa olisi tärkeää huomioida muun mm. muassa ikääntymisen tuomat haasteet ja kuin myös sitten nämä liikenteeseen ja liikenneväylien kehittämiseen liittyvät haasteet. Esittelijä hyvin toikin tuossa puheessaan nämä esille. Liikenteestä puhuttaessa nimenomaan sisävesiliikennettä tulisi myös korostaa entistä enemmän. Energiakysymyksiä on mielestäni myös hyvin käsitelty tässä paperissa. Ehkä toivoisin hieman laajempaa paneutumista ja laajempaa käsittelyä vielä tämän suhteen. Kuten esittelijät se työasiakirjassa mainitsikin, uusiutuvan energian hyödyntäminen ja näiden projektien edelleen kehittäminen ja tukeminen on yksi erittäin suurista mahdollisuuksista myös meillä Itämeren alueella, Itämeren valtion alueella – Erityisenä kohtana tässä paperissa mainitaan tuulivoima, mutta olen erittäin tyytyväinen siitä, että esittelijä otti puheessaan esille myös biomassojen hyödyntämisen. Meillä Itämeren alueen valtiossa on, on valtaiset metsävarat ja on tärkeää, että me, me myös näitä pystymme energiasektorilla hyödyntämään. Tämä on al, nimenomaan aluetalouden kehitykselle hyvin tärkeää. Kolmansien maiden merkitys on niin ikään tärkeä kysymys ja, ja esittelijä otti mielestäni sen erinomaisesti esille. Nimenomaan nämä edut ilmenevät ää, saavutettavuudessa ja, ja rakenteen osalta ja hyvinvointipalvelujen elinkeinojen kehittämisessä, kun, kun pystymme tekemään ää, vahvaa yhteistyötä myös kolmansien maiden kanssa. No sitten tästä rahoituskysymyksestä, jos paikalla on komission edustaja, niin haluaisin kysyä tältä osin, että, että mitä komissiossa aiotaan tehdä tälle varatulle 20 miljoonalle. Ja haluaisin myös tietää, että mitä jatkossa, tai kuinka jatkossa tullaan toimimaan näiden vastaavien makroaluerahoitusten osalta. Kiitoksia. Uh, François Alonso. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun on sanottava ensinnäkin kiitokset siitä, että otitte tämän asian käsiteltäväksi ja kiitoksia myös Itämeren vastuuhenkilöistä, jotka ryhtyvät tähän aloitteeseen, että pohdittaisiin tällaista eurooppalaista suuraluestrategiaa ja ryhdytään jo, jo, laatimaan prioriteettiohjelmaa ja niin edelleen. Minusta he näyttävät tietä talous- ja aluekehityspolitiikan äh, järkeistämiselle Euroopassa. Se on aivan välttämätöntä. Ei varmaan arvatakaan, kuinka paljon tuottavuutta ja hyötyä voidaan löytää äh, suuralueiden kehitys- ja yhteistyöhankkeiden äh, kautta. Voisin antaa yhden esimerkin eräällä laivayhtiöllä on ollut vaikeuksia löytää laivoja ja nyt Korsikan ja Sardinian välillä on vain yksi tuote, jota voidaan kuljettaa. Se ei kuitenkaan huolta ketään. Kuinka voidaan kehittää aluetta, jos Korsikasta mm, pitää mennä mantereen kautta, mm, monen sataman kautta Korsikalle, enkä nyt puhu edes ilmastonmuutoksesta. Tällaisia järjettömiä tilanteita todella on ja on tärkeää eh, herätellä suurten alueiden ihmisiä pohtimaan näitä suuralueita, jotta tällaista järjettömyyksistä päästään eroon. Minun mielestäni meidän valiokuntamme, niin alustuksensa niin vielä haluaisin sanoa, kuinka pettynyt olen Espanjan puheenjohtajavaltion No Ruotsi puheenjohtajavaltiona oli tietenkin aktiivinen Itämeren ympärillä ja sitten Unkarin varmasti tuleva olevan Tonavan kanssa hyvin aktiivinen. Nyt meillä on Espanjan puheenjohtajavaltio, joka vaikuttaa aika välinpitämättä välittömältä Välimeren suhteen. Tämän haluaisin panna merkille. Tämän valiokunnan joka tapauksessa on mentävä siihen suuntaan, että rohkaisisimme tämän tyyppisiä pohdintoja. Ehkä vielä enemmänkin on toki oltava tyytyväinen Itämeren työstä. Komissiota on tuettava tässä työssä, on jo puhuttu budjettimahdollisuuksista, mikä siinä ainakin tässä suhteessa olisi rohkaistava jo tehtyä niin, että, käytä, että olemassa olevat budjetit hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin. Sitten tulevaa kohesiopolitiikkaa ajatellen olen sitä mieltä, että komission on tuettava sitä, että tarvitaan suuralueiden strategioita, joista muodostuu akseli. Ja uskon, että siitä kyllä vielä syntyy paljon tehokkaita toimia Euroopan kohesion hyväksi, ja että siitä tulee todellisuutta kaikilla alueilla. Uh, thank you. I just would like if I... Jos voisin minuutin käyttää teidän aikaanne tässä vaiheessa, niin kuin François Alonsi mainitsi nyt Välimeren alueen yhteistyön. Nämä ovat kaikki eri asioita, koska muistan, että Välimeren unioni, sehän on ollut tämmöisessä ylhäältä alasprosessissa poliittisesti, joka, joka siis perustuu ihan eri lähtökohdille kun Itämeren alueen strategia ja nyt tämä uusi Tonavan alueen strategia, ne ovat olleet tämmöisiä alhaalta ylöspäin bottom-up-prosesseja, jotka hyvin sopivat kohesiopolitiikan puitteisiin ja siellä on paljon yhteistyötä sillä tasolla, joten niiden lähestymistavat ovat erilaiset ja ne rakennettiin olemassa olevien poliitikkojen pohjalta. Ja tietenkin kaikki on poliittista yhtä lailla, mutta se nyt ei ole päätavoite noilla alueilla. Kun taas Välimeren osalta täytyy odottaa ehkä eri asioitakin. Voisimme ehkä ajatella, olisiko meillä jotain sanottavaa esimerkiksi aluevaliokunnan, aluepolitiikan valiokuntana joku lausunto voitaisiin tehdä siitä, siitä, että mitä kokemuksia saadaan tämmöisestä makropolitiikasta. Mutta nämä prosessit perustuvat siis ihan eri lähtökohdille ja e- e- eri politiikoille. Seuraavana Thomas, Thomas Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella herra Oleni Chakia tästä arvokkaasta työstä, jonka hän on tehnyt. Minun mielestäni tämä asiakirja on oikein hyvä. Erityisesti se on hyvin tarkka, kun ajatellaan näitä itse kysymyksiä. Ja äh, herra eh, Olbricht myöskin viittasi tähän. Haluaisin jatkaa samalla tavalla, koska, koska ehkä myöskin haluaisin vielä eh, puhua terävämminkin tästä asiasta. Me tiedämme, että kysymykset ovat vääriä, niin vastauksetkin ovat vääriä. Tämä on aivan ilmeistä, mutta on myöskin toisen tyyppisiä virheitä, jos on oikeat kysymykset ja herra oli Czech varmasti esittää tässä oikeat kysymykset, niin on silti vielä mahdollista ää, äh, ää, äh, erehtyä, ettei vastata näihin oikeisiin kysymyksiin. Jos siis ei vastaa oikeisiin kysymyksiin, niin silloin tuo ää, äh, erhe on aivan yhtä ää, huono kuin ensimmäisessäkin tapauksessa, että ää, vastataan väärällä tavalla. Mielestäni tämä asiakirja on erinomainen ja se on hyvin muotoiltu. Ja mielestäni meidän ei pitäisi vain lähteä näitä kysymyksiä toistelemaan, vaan myöskin löytämään niihin vastauksia. Meidän on löydettävä vastauksia näin myöskin komission ja neuvoston olen perustavanlaatuisella tasolla samaa mieltä Äh, tässä äh, yksi avainkysymyksistä tulevaisuudessa on se, mitä suuralueelle tapahtuu, jos emme päätä tästä asiasta, niin silloinkin meillä on edelleen jossakin muodossa näitä suuralueita. Kysymys ei ole siitä, että tuetaanko tätä asiaa ja silloin suuralueita on, tai jos ei lähdetä tukemaan, niin makrosuuralueita ei ole, vaan kysymys on siitä, että jos nyt lähdemme tätä tukemaan, niin silloin voimme vaikuttaa tähän prosessiin paremmin, ja jos lähdemme vastaamaan näihin kysymyksiin, yrityksiin, niin silloin myöskin voimme tukea näitä suuralueita ja äh, meillä on sanamme sanottavana. Jos sitten taas emme tue tätä prosessia, niin joku muu tekee äh, päätökset puolestamme ja niin kuin unkariksi sanotaan, niin voimme vain äh, laittaa ää, matchin takkiimme ja siinä sitten sanotaan, että me emme tähän asiaan käsiämme laita. Minä olen siis sitä mieltä, että me tarvitsemme hyviä kysymyksiä ja meidän on myöskin vastattava niihin. Jos Euroopan unioni ja sen keskeiset instituutiot tukevat suuralueajatusta, niin se varmasti muuttaa kohesiopolitiikkaa perustavanlaatuisesti. Ja tässä mielessä kyllä tai ei on sanottava selvästi. Minä sanon kyllä omalta osaltani. Tietystikin jotkut kenties sanovat kyllä tai ei, tai ei tai kyllä, mutta mutta meidän on muotoiltava nämä kysymykset, koska voimme olla tehokkaita vain, jos kysy- vastauksemme ovat selkeitä. Jos vastaamme kyllä, tuemme suuralueita, niin muitakin kysymyksiä pulpattaa esille jo tässä asiakirjassa ovatkin mikä on rahoitusstrategia tai äh, mikä on äh, suuralueiden rakenne Euroopassa? Äh, mistä lähteistä rahoitus tulee jäsenvaltiosta, EIPstä vai eri eurooppalaisista rahastoista, vaiko on muistettava, mitä ihmiset sanovat viisi vuotta sitten, kuin oli kuulemisia tulevista komission jäsenistä. Nämä saattavat tulla mukaan uusina budjettikohtina. Jos nyt sanotaan kyllä vastaukseksi, niin seuraava kysymys on sitten se, että kuinka tämän suuralueen hallintoarkkitehtuurisuunnitelman meillä on Itämeren alue, Tonavan alue, muitakin alueita kenties vielä tulee, jos on kolmeen erilaisen tyyppisiä suuralueita ja niitä hallinnoidaan eri tavalla, niin ei sitä pidä kukaan ja se vie myöskin paljon rahaa. Kuinka voidaan parhaiten hallinnoida näitä kolmea erityyppistä aluetta sellaisella tavalla, että ne ovat yhteensopivia nämä järjestelmät tarvitaan äh, siis äh, hevoset ensiksi eteen ja sen jälkeen vasta laitetaan äh, kärryt. Ähm, monta kertaa itse asiassa aset laitetaan päinvastoin ja senpä takia sitten ihmetelläänkin, että minkä takia aset eivät suju. Sitten kolmas kysymys, joka myöskin löytyy tästä asiakirjasta, alueellinen äh, liikkumavara, äh, kuinka voidaan määritellä näiden alueiden alueet Itämerellä esimerkiksi. Kysymys on joistakin maista, jotka ovat hyvin isoita. Onko kyse vain osasta näitä maita Eh, jotka ovat tuossa eh, meren rannalla, vai onko kysymys koko näiden maiden alueesta? Ja tietysti neljäntenä kysymyksenä tästä asiakirjasta eh, tulee esille se, että kuinka suuralueita arvioidaan ja niiden toimintaa arvioidaan. En usko, että olisi hyvä ajatus antaa niiden toimia vuosien ajan. Ja sitten huomaamme, että hupsis, kappas nyt täytyy lähteä näiden toimintaa arvioimaan. Jos sanomme kyllä, tuemme suuralueita, niin silloin meidän täytyy myöskin tarkentaa se, kuinka niiden toimintaa arvioidaan, jotta voitaisiin ää, ähm, ää, äh, tehdä niiden toiminnasta vertailtavissa olevaa tässä ää, äh, asiakirjassa on siis todella paljon hyviä vastauksia ja toivon vielä, että nyt lähdetään todella antamaan kunnon vastauksia. Thomas. Kiitos Tomas Lambert <clears throat> Voorzitter, dank u wel. Ook ik eh, dank voor, eh, voor de notitie. Ik wil het niet erg... Eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä tiedoista. Olen opiskellut sosiaalitieteilijä ja voin todeta, että tämä on aika rajaton aihe. Mitä tahansa tehdään jäsenvaltion sisällä käsitetasolla riippuen aiheesta ja ongelmista. Jotain ajassa määriteltyihin liittoihin. Tästä ei tule koskaan loppua. Voin ymmärtää että tämä suuralue kysymys on asia, josta puhuttiin jo 90-luvulla, muistan sen hyvin. Mistä tämä käsite oikein tulee? Tämä on hyvin teoreettista. Pari käsite, pari huomiota ensin. Jotta ymmärtäisimme paremmin tämän alueellisen kohesion käsitteen. Tämä suuralue ilmiö, jos nyt haluaisin sitä selvittää paremmin. Se on saanut aivan erilaisen ulottuvuuden, riippuen siitä, millainen kehitystaso Euroopassa on, millaisia tavoitteita otetaan. olisi hyvä saada tästä myönteisempää keskustelua. Viime viikolla hyväksyimme tekstin, niin kuin muistatte, ja minusta tuntui siltä, että poliittiset ryhmät ottivat siltä jotakin kohtia tonavan varten. Sekin on tärkeää tässä yhteydessä. Mihin meidän pitäisi puuttua, mitä meidän pitäisi muuttaa. Kun asiasta puhuttiin, todettiin, että tässäkin pitäisi hakea jotakin, jonka kautta voitaisiin päästä eteenpäin. Kiitos. Herra Kun liikennevaliokunnasta on täällä seurassamme, koska tässä on mukana myös liikennevaliokunta ja hän on pyytänyt puheenvuoroa. No, Kiitos. Niin tässä on tullut jo esille, miten tästä aiheesta keskustellaan tänä päivänä Ruotsin puheenjohtajakaudella. Aloitteet tehtiin yhdessä <laughs> sen aikaisen komissaarin Rova Hybnerin kanssa yhteistyössä, joka nyt tuolla istuu puheenjohtajan pallilla. Ja itse asiassa aloitteen piti mennä siihen suuntaan, että tästä syntyisi joku tämmöinen malliprojekti. Herra Isak teki meille, äh, anteeksi, Herra Olenitschak on tehnyt tämmöisen työasiakirjan, joka nyt on ensimmäinen asiakirja meillä. Liikenteessä minä olen esittelijänä aiheesta. Ja meidän täytyy nyt jotenkin strukturoida nämä neljä pilaria. Tärkein prioriteetti on ympäristö. Tämä on hyvin ekologisesti herkkä alue, tämä Itämeren alue – ja sehän on tämä peruslähtökohta. Tämä on resurssi. Meillä on tu, tu, tu, tu, turismia, on, on ö, kalastusta ja on, <clears throat> on merenkäyntiä, mutta täällä mainittiin myös joet ja, ja, ja, joet ja sisävedet. Ja kun puhutaan taloudesta näissä rantavaltioista, niin siellä on kaupungistumista ja, ja, ja, ja teollisuus, teollisuuksen poistovesiä ja kaikkea muuta, mutta nämä kaikki pystytään investoinnein korjaamaan, jos tavoitteemme on Itämeren puhtaana pitäminen. Hyvinvointi, se on tärkein teema. Tärkeä teema myös. Miten ihmiset voivat Itämeren ympärillä elää niin, että ovat onnellisia ja e, saavat riittävästi toimeentuloa. Ja luonnollisesti meidän pitää myös päättää yhdessä siitä, mitä teollisuuden alueita haluamme kehittää pitää Itämeren alueilla. Ja silloin myös tämmöinen merellinen yhteistyö, koneenrakenne, suur tämmöinen raskas teollisuus, koska minä olen itse insinööri ja meillä on sellaisia rakennusalueita, joille saadaan rekrytoitua e, ihmisiä ja sitten rakentaa, ovat ne nyt sitten laivoja tai, tai ää, ää, muita koneita tai ää, muuta jonkun näköistä systemaattisuutta meidän pitää tänne taakse saada. Ja sitten tämä alueelle pääsy, helppo pääsy on yksi näistä. Ja sitten nämä tietenkin nämä liikenneväylät ovat talouden ja teollisuuden käytettävissä. Ja tälle meidän pitää investoinnitkin sitten rakentaa, miten näitä Euroopan laajuisia verkkoja voidaan laajentaa sekä tieverkostoa että rautatieverkostoa että sitten eh, meriliikenneverkostoa. Turismille helppo pääsy on tärkeää. Ruuhkautuminen. Kaikki puhuvat ruuhkautumisesta ja pakokaasuista, mutta kun turistit tulevat Itämeren alueelle ja seisovat tuntikausia jonossa ruuhkassa eivätkä pääse meren rannalle, niin silloin he sanovat, että kun lapset huutavat takapenkillä, että en enää koskaan matkusta Itämeren rannalle. Piste. Turvallisuus turvallisuus on keskeistä, kun ajattelemme sitä, paljonko laivoja liikkuu tällä maailman liikennöidymmällä merellä, nimittäin Itämerellä. Ja tämän osalta mitään onnettomuuksia ja havereita ei oikeastaan ole varaa, varaa kokea. Tällaisia tilanteita on syytä. Tiedämme, että Venäjän federaatio kun on kyse raakaöljyn kuljettamisesta, niin eh, käyttää Itämerta kuljetusväylänä entistä enemmän ja kriittisissä paikoissa. Ja minä olen nimenomaan Itämeren etelä, eh, etelää eh, osasta on syntynyt 500 metriä merenrannasta etupommerissa. Ja siellä tarvotaan lisääntyvää valvontaa, luotsien kehittämistä, ja, ja jos olisi joku tankkeri eh, siellä ajautuisi karille, niin si, si, silloin sillä on seurauksia vaikka kuinka laajalle. Ajatellaan turismia, ajatellaan vaikka mitä. <clears throat> Nämä konkreettiset, konkreettiset argumentit, joita täällä asiakirjassa tulee esille, liittyvät eh, liikenneväyliin, jotka ovat osana Euroopan eh, sisällä – meneviä liikenneyhteyksiä, jotka luonnollisesti sitten myös palvelevat näitä suuria satamia, koska nämä satamat ovat nimenomaan nämä yhteyskohdat It- Itämeren. Kyllähän tietenkin siltoja voi rakentaa, mutta kyllä myös merikuljetukset ovat erinomainen vaihtoehto. Ja sitten puhutaan äh, äh, sitten näistä äh, Sisämaa-yhteyksistä niin silloinkin meidän täytyy kehittää, niitäkin täytyy kehittää. Minun ehdotukseni tästä lähtökohdasta on se, että otamme huomioon sen, että miten rakennetuet ja aluepolitiikka voivat tarjota jonkunnäköisen rahoitusvälineen. Jos meillä on pari miljoonaa käytettävissä, herra Oibricht sanoi, herra ja, ja Ostel ja esittelijä sanoivat, että meidän pitää yhdessä ajatella, että me kehitämme Euro, Itämeren aluetta ja sitä varten tarvitaan rahaa. Ja se raha voi sitten virrata eri lähteistä, mutta siihen pitää olla pääsy. Ja sitten kun, jos tämä pitäisi nyt olla joku mallialue, ja jos sitten Tonavan alue ja Välimeren alue nyt sitten rakennetaan tämän mallin perusteella – niin silloin meidän täytyy luonnollisesti katsoa yhteistyötä paikallisella tasolla, mutta meillä on suuri vastuu sitten tämän alueen malliaseman kehittämisessä. Mutta voimme mennä myös askeleen pidemmälle, nimittäin Euroopan aluesuunnittelujärjestelmä – tai semmoista ei ole, koska se on paikallista, mutta olisi tärkeää että ehkä tässä löydä, löytää jonkun tämmöinen maansuunnitteluprojekti, jotta nämä olemassa olevat erot, jos nyt rakennetaan kaasuputkia tai offshore-laitoksia tai jotain muuta, eh, mikä lähitulevaisuudessa on, on suunnitteilla, sitten näitä suuria sähkölinjauksia, niin laadimmekö jotkut tietyt ö, eh, ö, eh, ihanne ihanne, eh, ihannepaikkojen ehdotukset, että tähän voidaan rakentaa offshore-laitos, tähän voidaan laittaa, laittaa merenalaiset putkistot, ovat ne nyt sitten kaasua tai sähköä, missä harjoitetaan kalastussa, missä harjoitetaan turismia ja missä on ekologisesti herkimmät alueet, niin niitä suojellaan. Nämä voidaan luonnollisesti määrittää kansallisesti, mutta tällaisen suuralueen puitteissa näihin pitäisi lähestyä kaikkien maiden yhteisellä panoksella. Kiitos. Thank you very much. And the last speaker before we ask the... Ja viimeinen puhuja ennen kuin annamme komissiolle niin on Ivan Scottman. Mm-hmm. Thank you very much for giving me a... Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron. Myöskin hyvin avoimesti käyn näihin kysymyksiin käsiksi pidimme tuossa noin Itämeren alueen neuvostokokouksen ja olemme tuolloin puheenjohtajina myöskin Barroso oli mukana, koska tässä puhuttiin Nord Streamista ja energiasta ja tämä kaasuputki kysymys Liettuasti ja Ruotsi ovat siinä nyt olleet esillä voimakkaasti. Ja tuolla joka tapauksessa tuossa neuvoston kokouksessa myöskin lähdettiin puhumaan Välimeren unionista. Tämä on tietysti aivan tyystin eri asia, mutta tässä on jotakin yhtäläisyyksiä. Itämeren alue ja toisaalta Välimeren alue, niillä on yksi yhteinen seikka ja se liittyy naapurivaltioihin. Välimerellä hyvin voimakkaasti korostettiin sitä, kuinka rakentaa suhteet sellaisiin valtioihin, jotka ovat eteläisellä kannalla Välimertä ja jotka ovat siis ulkopuolella Itämeren alueella taas näissä strategioissa on paljon tilaa sellaisille jäsenille, jotka eivät ole Euroopan yhteisöjen jäseniä. Ja ykkösongelma tässä onkin se, että se liittyy tähän naapuruspolitiikkaan ja paljon on jo sanottu tästä asiasta, mutta mitään oikeastaan ei ole tehty. Tämä itäinen aloite on ainoa. Paljon on puhuttu, mutta toimeenpanoa ei ole juuri ollut. Ja hyvin rehellisesti sanottuna tämä on myöskin varsin vaarallista, koska jos nämä suuralueet sitten todella toteutuvat, niin silloin tulee mustasukkaisuus varmasti esille. Tämä on ihan luonnollista ja varmasti nämä alueet saattavat kasvaa hyvin nopeasti. Itämerin Tonava, muutkin. Ja tämä on hyvin vakava kysymys, kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa ja sen rahoittamista esimerkiksi. Meidän on oltava hyvin rehellisiä. Meillä on rakennerahastossa budjettikohta, joka on nimeltään moni maa, useiden maiden budjettikohta, ja jota rahoitetaan kohesio, politiikan äh, puolelta. Kysymys on monia maita koskevista hankkeista. Tämä ei ole kenties äh, hyvin toiminut, koska kysymys eri maista ja eri hallinnoista, mutta jos puhutaan sitten tämmöisten alueiden rahoittamisesta, niin on, äh, en usko, että mitään lisää rahaa tähän saadaan. En usko tähän, koska olemme aika pragmaattisia tämän suhteen. Jos kysymys on EUn sisäisestä toimesta, niin kysymys on monia maita koskevasta budjettikohdasta ja sitten ne maat, jotka osallistuvat, osallistuvat tähän rahaan, mutta eivät saa kuitenkaan mitään lisärahoitusta. Sitten toisekseen, jos nyt puhutaan jostakin muista maista, jotka kenties tulevat ulkopuolelta, niin on kokemuksia mm, esimerkiksi ulkorajat joitakin rahoja käytetään juuri sellaisten rajojen valvontaan, jotka eivät ole jotka ovat ei EU-maiden kanssa, on jotakin mielenkiintoisia hankkeita, jotka liittyvät kaikkiin näihin maihin, mutta tässä on oltava myöskin hyvin huolellisia, koska saattaa olla, että ne maat, jotka eivät ole EUn raja-aloilla, että ne eivät ole iloisia siitä, että enemmän rahaa annetaan Äh, sisälle kuin ulkopuolelle. Ja syyt, miksi tällaiset suuralueet nyt muodostuvat, ovat erilaisia. Itämerellä on tiettyjä äh, tavoitteita hyvin, hyvin saastunut merialue, kenties saastuneen maailmassa äh, siellä on makaa pohjassa vaikka kuinka paljon sotalaivoja eikä tietoa ole niiden puhdistuskustannuksesta. Sitten on meriliikennettä valtavasti ja niin poispäin, mutta on myöskin muita syitä. Jotkut maat eivät ole kovin hyvin kehittyneitä kenties, niin mielellään tahtoisivat, että muut heitä sitten auttavat tässä kehityksessään. EU ja komissio ovat saaneet kutsun osallistua, koska tietysti komissio osallistuukin tähän ja on helpompi puhua tietysti suurien naapurimaiden kanssa, joilla ei ole kovin hyviä kahdenvälisiä suhteita muiden maiden kanssa. Mutta minun asenteeni on tässä nyt se, että on oltava hyvin konservatiivisia, ei pidä lähteä tällaiseen vaaralliseen rahoituksen hajauttamisongelmaan, koska tämä taas aiheuttaa, saattaa aiheuttaa kateutta eri maiden välillä, vaan meidän täytyy hyvin tiukkaan pitää kiinni kohdallisuuspolitiikan pääsuuntaviivoista. Jos kysymys on monia maita koskevista hankkeista, niin Silloin ne ovat monia maita koskevia mukaan lukien mm, nykyinen olemassa oleva rahoitusjärjestelmä eikä mitään muuta, koska ei meillä tulevaisuudessa mitään rahaa tule olemaan. Ja sitten toinen seikka, on tämä, tämä, tämä, tämä hyvä esimerkki. Ei ole helppo. 20 miljoonaa näihin pilottihankkeisiin. Ei kysymys ole budjettikohdasta, vaan kysymys 2010 budjetista. Olemme jo äänestäneet siitä kyllä. Mutta kuinka tätä rahaa käytetään? Äh, tästä tulee aika hyvä äh, benchmarkkaus mm. muille, jos kysymys on vain siitä, että jotkut maat saavat yhden äh, rahamassin ja sitten ovat siihen iloisia, niin toiset kenties eivät ole. Tämä on aika vaarallinen kehityskulku. Olen nähnyt tämän omin silmin, koska joitakin ehdotuksia tuli, että että voitaisiin hajauttaa vaikkapa rahoitusta eteläisten välimeren raja, rantavaltioiden kesken. Ja sitten tuossa mietittiin sitä, että kuinka nämä ulkopuolella olevat maat kuitenkin voisivat osallistua tähän. Tämä on vaarallista. Ja kun meillä ei nyt ole uutta rahaa, niin olen hyvin äh, selväsanainen sen osalta, että kysymys voi olla vain tällaisista monia maita koskevista hankkeista, kysymys ei ole mistään ylimääräisestä rahasta ja äh, meidän täytyy pitäytyä näissä äh, nykyisten rahoitusnäkemien puitteissa ainakin vuoteen 2013 saakka, kunnes sitten emme kenties luo jotain uusia filosofioita ja mekanismeja, kuinka muutoin voitaisiin toimia, koska muutoin tulee suuria ongelmia, koska alueet saattavat äh, tulla toinen toisensa jälkeen ja äh, vaatia lisää rahaa, ei olemassa olevaa rahaa jota voitaisiin jakaa heille toisaalta monia maita koskeviin tai kansallisiin hankkeisiin. Ja tämä on asia, jossa meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja pitäytyä nykyisellä, koska muuten varmasti tulee ongelmia. We have David Sweet. Kiitos. David Sweet komissiosta on täällä aluepolitiikan pääosastosta. Ehkä voisit näitä rahoituskysymyksiä vähän selventää. Kiitos, on aina suuri ilo tulla tänne valiokuntaan ja parlamenttiin yleensäkin puhumaan näistä makro-suuraluestrategioista, äh, koska kaikki tietenkin tykkäävät puhua omasta työstään, mutta itse asiassa tämähän on näiden strategioiden syntysiä ja senpä takia on hyvä tänne aina palata. Tuki parlamentilta ei poliittinen pelkästään, vaan tämä konkreettinen positiivinen tuki ehdotusten muodossa, mielenkiintoisten ehdotusten muodossa on meille elintärkeää, jotta tätä asiaa voidaan jatkaa ja viedä eteenpäin. Luvallanne ihan lyhyt sana niille, jotka ovat sitä mieltä, että viime kesän jälkeen mitään suurta ei ole tapahtunut sen jälkeen, kun neuvostossa asiasta, asiasta keskusteltiin suuresti. Nimittäin viime viikolla Tukholmassa oli kokous, olin siellä jo yhdessä näiden kahdeksan maan kansallisten koordinaattoreiden ja sitten näiden prioriteettialueiden koordinaattoreiden kanssa nämä 15 prioriteettialuetta, jotka tässä toimintaohjelmassa on määritelty. Me päivän aikana keskustelimme näistä prioriteettialueista, katsoimme missä projekteja nyt on käynnistynyt, jos on jotain viivästyksiä, Äh, eikä jotain kumppania ollut löytynyt tai rahoitusta puuttui tai jotain muuta, niin niiden osalta katsoltiin, että kuka voisi asiaa puuttua ja ratkaista. Ja näinpä hyvin praktisia tapoja, käytännönläheisiä tapoja edistyä ja, ja, ja saada nämä projektit jaloilleen. Ja kokemukseni mukaan on hyvin harvinaista nähdä kansallisen tämmöisen ylhäältä alas lähestymistavan yhdistys, yhdistelmä näihin kumppaneihin, jotka tekevät yhdessä työtä ja keskustelevat ongelmista yhdessä. Kaikkiaan tietenkin haluavat rahaa lisää, mutta tämä raha ei ole kaikki kaikessa, koska mm, tämä on osa tällaista Itämeren alueen strategian enigmaa jonka, jonka totesimme, nimittäin ratkaisuja löydetään olemassa olevien resurssien puitteissa. Ei laadita uusia toimijoita tai uusia rakenteita, uusia välineitä, uusia lakeja, uusia sihteeristöjä. Resurssit, jotka ovat olemassa, käytetään hyväksi siinä määrin, kun niitä on käytettävissä. Komissio on edelleenkin hyvin varovainen asian suhteen. Me emme halua laajentaa tätä strategiaa ja, ja ä, täyttää Eurooppaa tällaisilla, Euroopan karttaa tällaisilla suuralueilla, ellemme ole aivan vakuuttuneita siitä, että tämä, ja, tämä ä, kuvio ja ratkaisu toimii. Monet puhujista ja myös tässä lausunnossa tuli esille – hyvin tärkeitä ongelmia sen osalta, jos lähdetään laajentamaan liikaa tällaista kokemusta esimerkiksi Välimeren alueelle, mitä ongelmia sieltä saattaa syntyä. Joten me emme halua nyt kiirehtiä asiassa, en emmekä halua nyt ö, ö, <laughs> panna kärryjä hevosen eteen, eli lähteä tyvestä puuhun suomeksi sanottuna. Ö, ja nyt siis täytyy katsoa, toimiiko tämä ensin Itämeren alueella ja sen jälkeen vasta ryhtyä ajattelemaan muita mahdollisuuksia. Budjetit ja strategiat luonnollisesti tulevat tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden eh, rahoitusnäkymien suunnittelussa eh, merkittäväksi. Mutta eh, ymmärrän niitä kantoja, joissa sanotaan, että tämä ei saisi olla vaan yksi lisä jäsenvaltioiden rahoituksen kohde. Me haluamme välttää näitä selkeitä tukikelpoisuussääntöjä tai yksityiskohtaisia tukikelpoisuussääntöjä ja selkeitä maantieteellisiä rajanvetoja, vaan haluamme antaa tämän elää. Tämä 20 miljoonaa euroa, josta parlamentti äänesti ensi vuoden tai tämän vuoden budjetiksi, niin komissio vielä katsoo, miten parhaiten tätä olemassa olevaa rahaa voidaan käyttää. Eikä, eikä tämä keskustelu ole helppoa, koska onhan hyvä, että rahaa on, mutta jos enemmänkin olisi, niin että jos on 20 miljoonaa, niin silloin täytyy olla jonkunnäköinen äh, kehys, miten sitä käytetään. Ja, ja tämän kehyksen pitää olla hyvin avoin ja hyvin rehellinen. Ja, ja, ja meidän pitää jopa pilottiprojektien osalta varmistaa, että Euroopan veronmaksajille saadaan heidän rahoilleen lisäarvoa ja meidän täytyy budjettisääntöjen puitteissa tietenkin toimia. Ne te tunnette varsin hyvin. Me pyrimme etsimään ratkaisuja aktiivisesti. On olemassa tällaisia monenvälisiä, monen, monen maan kattavia ohjelmia Itämeren alueella. On mahdollista vahvistaa tätä pohjoista ulottuvuutta, jota joka tekee yhteistyötä myös muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa, Venäjän kanssa, Meillä on ollut korkealla tasolla nyt vierailuryhmä Venäjällä katsomassa, missä esteet ovat ja mistä saadaan asiaa eteenpäin. Siis pitkäänhän tämä on vienyt, mutta me nyt etenemme asiassa, tiedämme, että tämä strategia ei menesty, ellei nyt tehdä konkreettisia edistysaskelia. Ja sitten, miten löydään nämä, löydetään rahoituslaitokset, jotka joilta sitten näitä jotka voivat allokoida varoja sellaisille projekteille, joita ei voida rahoittaa mistään muusta lähteestä. Kaikkia näitä mahdollisuuksia me nyt tutkimme ja meillä on ollut budjetin määräaikojen suhteen jotain tiettyjä ongelmia. Meillä näitä, eh, näitä ylijääneitä varoja tiettyyn päivään mennessä pitää käyttää ja meillä nyt on tosiaan eh, sellainen äh, sellainen ajatus, että me käytämme tämän 20 miljoonan mahdollisimman, mahdollisimman järkevästi myös tulevaisuuden hankintoja ajatellen. Toivottavasti tässä oli vastauksia teille. Me olemme pääosastossa luonnollisesti käytettävissänne ja on aina mielenkiintoista keskustella joko tässä valiokunnassa tai sitten ihan bilateraalisesti kasvokkain. David, uh, we have the... We have the discussion Kiitokset. Keskustelu on nyt päättynyt. Meillä on maaliskuussa tämä mietintö luonnoskäsittelyssä. Haluatteko vielä kommentoida tätä asiaa, herra Holjanica? Olkaa hyvä. Tak, bardzo dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję państwu za... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille kaikille näistä huomioista ja ehdotuksista oman lausuntoni osalta haluan sanoa, että minä kannatan sitä, että kehitämme tätä suuraluepolitiikkaa ja luemme siitä yhteistyötä ja määrittelemme yhdessä tavoitteet. Tavoitteissa on otettava huomioon sekä ne tarpeet, jotka koskevat suuraluiden kattavuutta ja myös budjetti määrärahat. Minä pohdin nyt sitä, kuinka voidaan vastata näihin budjettitarpeisiin. Onnistuuko se kansallisista budjeteista niin, että kuitenkin koordinoidaan ja tehdään yhteistyötä ja määritellään preferenssejä suhteessa Euroopan unionin määrittelemiin määrärahoihin jäsenvaltioille – ja pohditaan sitä, voidaanko näitä tavoitteita käsitellä prioriteettina. Niin ei ole vielä tehty. Toinen avoin kysymys liittyy siihen, mitä tapahtuu yhteisrahoitukselle. Liittyykö siihen lisää budjetti, laajennettu eu budjetti? Tämä ei ehkä koske lähitulevaisuutta, vaan pidemmän tähtäimen tulevaisuutta. Silloin olisi tätä pohdittava. Edelleen pitäisi yhdessä hakea ulkoisia varoja, esimerkiksi Maailmanpankista tai mahdollisesti investointeja muilta rahoituslaitoksilta Euroopan unionissa. Täällä on paljon avoimia kysymyksiä, siitä olen yhtä mieltä. Uskon, että meidän on yhdessä pyrittävä vastaamaan näihin kysymyksiin niin, että voisimme määritellä Euroopan unionin lausunnon tästä yhteisestä harjoituksesta. Tämän pitää olla kaiken yhteistyön perustuva Laajentuminen Euroopan unionissa on nyt toteutunut ja nyt on pohdittava, kuinka voimme vastata näihin yhteisiin haasteisiin, yhteisiin tehtäviin, kun ne ylittävät nykyrajat. One thing to what you have Voisinko lisätä vielä yhden asian tähän, mitä sanoit, nimittäin maaliskuussa tosiaan tämä haaste on edessämme siitä, että meidän pitää konkretisoida omat ehdotuksemme siitä, mitkä ovat nämä Euroopan kohesiopolitiikan tulevat suuraluestrategiat. Me voimme tietysti olla myös vähemmän konkreettisia. Varmasti uusi komissaari tekee jonkun ehdotuksen helmikuun aikana ja voimme tietenkin odottaa hänen ehdotustaan ja sen jälkeen vasta reagoida. Tai kuten sanoit, että, että voimme herra Olenitsäkin lausuntoon jo laittaa tämän konkretiaa. Nyt tuntuu siltä, että meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko sanomme, että tämän tyyppinen suuralue, strategiapolitiikka voisi olla muodollisesti osa tätä inter, entistä interekkiä, kolmatta pilaria, tämmöinen rajat ylittävä yhteistyö, joka tänä päivänä koostuu 13 alueesta. Luonnollisesti meidän täytyy jatkaa neuvotteluja myös jäsenvaltioiden kanssa, mutta periaatteessa tämä ylhäältä alas lähestymistapa näyttää olevan nyt vallalla. Tai sitten toinen lähtökohta alhaalta ylöspäin. Voimme pyytää komissiota neuvottelemaan alueiden kanssa näistä toiminnallisista alueista, joiden osalta ratkaisuja voitaisiin yhdessä lähestyä. Tämä voisi olla osa tätä rajat ylittävää kohesiopolitiikan yhteistyötä. Tai sitten joku semmoinen lähestymistapa, jossa poikkeuksellisissa tapauksissa otetaan tällaisia aloitteita alueilta, joten joku tämmöinen syvempi yhteistyö voisi lähteä siltä pohjalta tiettyissä tilanteissa ja tiettyjen alueiden osalta. Ehkä on muitakin vaihtoehtoja, joita voitaisiin ottaa äh, huomioon, mutta varmasti maaliskuussa meidän nyt sitten pitää äh, päättää, kuinka pitkälle me menemme näiden suositusten kanssa. Tässä välillä minä olen menossa toinen helmikuuta Ulmiin jossa on korkean tason kokous, jossa on komissaari ja ministerit läsnä Donavan alueen strategiasta. Siellä minä olen johtamassa tätä loppuistuntoa. Eli jäsenvaltio ja komissio ovat etenemässä asian osalta ja, ja sitten tämä seuraava pilottiprojekti, joka on siis Tonavan jokialue, niin sitä viedään nyt eteenpäin. Jos tässä vaiheessa ei ole mitään sanottavaa ja kommentoida, niin kiitämme herra Odenitsakia ja, ja, ja jatkamme keskustelua maaliskuussa ja käsittääkseni myös voitte jatkaa keskustelua kollegoiden kanssa tässä kahden kesken tällä alalla. Seuraava kohta esityslistalla on Lambert van Nisterlais kertomus Euroopan aluekehitysrahaston ja seitsemännen tutkimuksen ja kehityspuiteohjelman täytäntöönpanosta. Te voitte tässä vaiheessa kertoa, missä ollaan menossa. Thank you very much. Um, just not to have... Kiitos. Jotta tätä, kiito. About some... Jotta tätä keskustelua nyt käytäisiin toistamiseen, niin tuo edistys tämän asian asemoimiseksi on ikään kuin kumarrus EAKRin ja seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman suuntaan. Tässä kysymys on no, olemassa olevien ohjelmien toimeenpanosta. E, e, me tätä strategiaa täytyy vielä kehittää, mutta joka tapauksessa tämä on juridisesti hyvin selkeä taustaltaan. Sitten meillä on tämä täytäntöönpano ja sitten täytyy miettiä, kuinka voidaan antaa suosituksia lisää synergia molemmilla aloilla. Ja tässä on nyt käynyt niin, että äh, äh, tällä sisällöllä olemme ottaneet yhteyttä kollegoita, kollegoihin itri valiokunnassa ja heillä on täydet valtuudet, äh, mitä tulee seitsemänteen puiteohjelmaan ja myöskin PK-yrityksiin. Ja äh, sen takia meidän on pitänyt miettiä tätä, että kuinka tätä yhteistyötä voitaisiin tehtä, tehdä. Ja tietojeni mukaan me nyt sovimme meillä oli hyvät neuvottelut siitä, että meillä olisi ikään kuin assosiointikomitea menettely järjestyksen artiklan 15 mukaisesti itrevaliokunnan kanssa. Ja ehkä helpointa olisi, että luen tämän, tämän teille, niin te voitte tehdä sitten siitä muistinpanoja itsellenne saman tien tuon kokouksen jälkeen. Siis mm, voitaisiin miettiä sitä, mikä on kunkin valiokunnan toimivaltuus ja mikä on sitten jaettu toimivaltuus. Ja voin sanoa, että Regi ja Intre ovat sopineet seuraavasta toimivaltuuksien jaosta näiden sääntöjen mukaisesti. Ja kun tunnustetaan myöskin kohesioon ja tutkimuspolitiikan tavoitteet, niitä pitäisi käsitellä tasa-arvoisesti. Regin toimivaltuudet analysoivat ja antavat suosituksia kohesiopolitiikkaan, merkitsemiseen rakennerahastoissa analysoidaan ja annetaan suosituksia myöskin siitä, mitkä ovat tutkimuspolitiikan vaikutukset sosiaalisen kohesion talouteen ja myöskin kuinka käytetään rakennerahastoja seitsemältä tutkimuksen puiteohjelmaa sekä innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaa. Tarkoituksena on tutkia tutkimuspolitiikkaa ja myöskin seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa ja innovatiivisuus- ja kilpailukykypolitiikkaa myöskin analysoidaan sitä, kuinka koordinoidaan kohesio- ja tutkimuspolitiikkaa. Tässä siis se, jonka hyvin avoimesti päätimme. ITRE toisin sanoen siis toimii aivan samalla tavalla. Lähestymistapa on sama. He ovat nimittäneet esittelijän herra Hatsi, Mak- Hatsi Makrakiksen ja olemme luoneet tällaisen menettelytavan, joka tarkoittaa sitä, että minun luonnokseni piakkoin esitellään jotta äh, sitä maaliskuussa voitaisiin kokouksessamme, valiokuntakokouksessa siis äh, tarkastella, ja äänestys olisi sitten huhtikuussa 26.27. huhtikuuta. ITRE-valiokunta taas äh, työstää tätä asiaa helmikuussa ja äänestää taas sitten 17.18. maaliskuuta. Minun tietoni pohjaavat siihen, että toivon, että näin todella toimittaisiin ja kenties tätä työtä voidaan äh, käydä molemmissa, tehdä molemmissa valiokunnissa ja yhteinen kanta kenties sitten vie meitä kauemmas tässä keskustelussa, äh, jota voidaan äh, todella asemoida kohesioinstrumentteja, rahaa ja tutkimusta, CIP-instrumentteja myöskin tulevaisuuden keskusteluja ajatellen. Ja jos alueet sanovat, että ok, me olemme parhaita, me olemme mestareita ja Itressä sitten, jos me sanomme, että olemme parhaita ja Itre sanoo, että me olemme parhaita, niin sitten päästään konsensukseen. Ja jos sitten huhtikuussa parlamentti käsittelee tätä äh, mietintöä, tai kenties myöhemminkin, ehkä toukokuussa, niin silloin meillä on yhteinen pohja seuraaville poliittisille keskusteluille. Näin näin siis halusin vain tätä asiaa teille valottaa. Jos haluatte lisää tietoa tästä artiklasta 15 ja toimivaltuuksesta ja niin poispäin, niin voimme tietysti siis lähettää teille kaikille tämän koko sopimuksen parin päivän kuluessa. Kiitokset tästä lyhyestä pitkästä puheenvuorosta. Speaker, also... Uh, Kiitos. Tässä on vain yksi ö, puhuja listalla. Jos muita tulee, niin Elisabeth Schöder alkaa aloittaa. Niin, Lambert Luonnollisesti tämä otsikko on jo aika vaikea. Ja, ja siinä on paljon sisältöä. Minua olisi kiinnostanut kuulla tai osallistua siihen, mikä tämä puiteohjelma, mitä puiteohjelmassa pitäisi olla mukana, jotta päästäisiin eteenpäin kohesiopolitiikassa. En mielelläni jättäisi tätä Itrelle kyllä, koska tämä tämä valiokunta kyllä on siitä toimivaltainen. Mutta joka tapauksessa katson nyt, mitä tässä voi, miten tässä voitaisiin katsoa, miten esimerkiksi tutkimus voisi auttaa kaupunkipolitiikkaa. Eikö se silloin kuulu meidän toimialaamme? Sitä pitäisi nyt vähän tutkia. Eli nyt en ihan pysty allekirjoittamaan kaikkea sitä, mitä tässä nyt on. Mutta ilmeisesti tätä nyt ei enää voi muuttaa. Näinkö on? Hmm, no, Toinen juttu sitten, mitä me haluamme tällä kertomuksella nyt tavoittaa. Tämä on tärkeää seuraava ohjelmaa silmällä pitää vuoden 2013 jälkeen. Minusta tärkeää esittää kysymys, joka liittyy, onko tämä, onko tämä korvamerkintä nyt ihan sopiva menetelmä, minä hieman epäilen, Onko se oikea menetelmä? Siis toinen, mikä on tavoitteen asentanta, Eli millaista tutkimusta, millaisia strategioita haluamme, miten ne kytketään sitten yhteen Eurooppa 2020 suunnitelmaan, minkälainen tutkimusstrategia on, jos se ei toimi tähän saakka, niin sitä pitää ajatella uudelleen. Jos rahoja on tutkimusohjelmassa mennyt sellaisille ohjelmille, esimerkiksi hiiliteollisuuden ylläpitämiseen, ei tämä nyt liene mitenkään, mitenkään järkevää. Ja silloin näitä rahoja ehkä pitäisi käyttää muualle pitäisikö erikoistua jotenkin. Jos erikoistumme kestäviin alueisiin, niin silloin haluamme sellaista tutkimusta, joka edesauttaa tällaista kehitystä. Ja nyt sitten lopuksi tietysti, mitä rahoitamme, rahoitammeko kaikkia tutkimusta, vaan vain sellaista, joka tähtää tulevaisuuden tavoitteisiin. Ja toisaalta kysymys, mikä rooli on aluepolitiikalla näiden eh, Centers of Excellence-keskusten luomisessa. Ja tässä sitten, mistä, he, mistä e, henkilöstö löytyy tällaisiin huippuyksiköihin ja, ja mistä rahoitetaan sitten, eh, joko eh, rekrytoimme maailmanlaajuisesti tai sitten alueittain – koulutetaan tätä huippuhenkilöstöä. Ja tästä ei ole minkäännäköistä mainintaa tässä työasiakirjassa. Haluaisin siihen jotain täydennystä vielä kuitenkin tämän osalta. Ja sitten tämä lähestymistapa, taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen ulottuvuus, ne kuuluvat osana innovatiivisia innovatiivisia, innovatiivisia alueita ja, ja huippualueita. Ja näitä pitäisi ehkä ottaa esille jatkossa. Thank you. Mr. Angurakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ήθελα μια... Puheenjohtaja. Haluaisin käyttää puheenvuoroon lyhyttä huomiota varten. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän tavoitteemme jää vähän epäselväksi, mihin oikein pyrimme. Minulla on sellainen vaikutelma, että nämä huippuosaamisen keskukset alueilla ja eurooppalaisten varojen hyödyntäminen näihin tarkoituksiin ja tutkimusohjelmiin ei aina johda äh, alueiden äh, lähentymiseen. Ainakin tähän asti sovellettavat kriteerit eivät johda tähän tavoitteeseen. Että kriteeri, jolla tähän päästäisiin omasta mielestäni, olisi sellainen, jossa yhdistettäisiin alueella suoritettava tutkimus alueellisen tuotannon kanssa. Näin pikkuhiljaa tutkimuksen avulla voidaan edistää alueen tason nousemista. Kun nyt katson tätä tekstiä, erityisesti siinä sivua neljä, jossa mainitaan – tavoite alueiden kilpailukykyinnovoinnin ja tutkimuksen kautta. Minun käsittääkseni tässä olisi innostettava alueita lisäämään kil- ikään kuin käymään kilpailua keskenään. Mikä alue asettaa parhaat olosuhteet tutkimuskeskuksia varten, huippuosaamisen keskuksia varten? Tästä on joitakin esimerkkiäkin, erityisesti kehittyneimmistä maista. Mutta toistan vielä, että tämä ei välttämättä johda alueen kehittymiseen ja lähentymiseen. Mielestäni näitä kohtia on selvennettävä, koska muussa tapauksessa komissio luulee, että viemme sen ohjelmien varoja tuonne, mutta emme kuitenkaan saavuta mitään tuloksia. Toisekseen tutkimus Ohjelmien on vastattava alueiden tarpeisiin, työntekijöiden, maanviljelijöiden ja muiden tarpeisiin. Minä pelkään, että näin ei ole komission puiteohjelmassa. Ja, Dank, äh, Frau Vorsitzende, liebe... Kiitos ja hyvät kollegat. Minä en ole samaa mieltä kuin Rova Schröder kritiikissään, koska minusta ei ole vaihtoehtoa tutkimuksen ja innovaation käsittelemiseen yhdessä ITRE-valiokunnan kanssa. Luonnollisesti pitää nyt odottaa, millaisiin tuloksiin sitten päädymme yhdessä. Mutta kun tämä asia on esillä, niin sitä pitää lähestyä monen, väli, monen välisesti ja luonnollisesti sitten budjetin osaltakin komissaariehdokas sanoi menelle, meille, että, että tämmöinen huippututkimus ei ole sidottu mihinkään alueeseen. Se voi olla missä tahansa EUta tai maailmaa. Ja aluepolitiikan lähtökohtahan taas on ihan erilainen, nimittäin haluttaisiin, että on tiettyjä alueita, joilla halutaan säilyttää tietyt ö, laitokset esimerkiksi tai tietty teollisuus. Ja senpä takia tämä synergia sitten katsotaan, mikä on tämä yhteinen panostus, mutta myös pitäisi löydä jonkunnäköisiä yhtymäkohtia ja mikä on ero tämän huippututkimuksen tukemisella ja sellaisen alue politiikan tukemisella, joka haluaa ikään kuin hajauttaa näitä, näitä toimintoja tietyille alueille. Ja ainakin niin kuin minä olen ymmärtänyt, niin jo, jo pienimmätkin innovaatiot ja, ja keksinnöt ja, ja, ja perusteknologia, joka on syntynyt keskitetysti, on, on kaatunut ja, ja päinvastoin kaikki tällaiset keksinnöt ja, ja, ja hienoimmat tulokset ovat syntyneet hajautetusta ja, ja pienistä yksiköistä Siinä mielessä eh, tällainen eh, eh, keksintöjen mahdollisuus antaa, mahdolli, antaa selkeästi tilaa hajautetulle politiikalle, hajauttamispolitiikalle. Ja herra Nistelrooy, joka on tästä asiasta kirjoittanut, niin pitänyt tasapainossa nämä kaksi pilaria, nimittäin kilpailukyky ja tutkimus ja sitten toisaalta innovaatio ja tutkimus. Ja tämä on hyvin tärkeä poliittinen lähestymistapa meidän kaikkien kannalta. Kiitos. Thank you. I don't see any other. Muita puheenvuoroja ei näytä olevan, herra Nordenrai, haluatteko vastata? Thank you very much. I, uh, I'm... Kiitos, olen hyvin iloinen äh, keskustelusta. Ähm, minä tässä esittelin nyt mietintö luonnosta, niin kollegoiden esittävät kysymykset ovat todella keskustelun keskiössä. Täytäntöönpanon tarkastelu on tärkeää. Kaikki puitteet, tavoitteet ovat selkeitä, mutta kysymys kuuluu, tuoko se sitä edistystä, mitä haluamme taloudellisesti, sosiaalisesti, mm, ympäristöllisesti niin poispäin. Tämä on todella laaja keskustelu. Näitä kysymyksiä ei voi jättää pois ja kenties poliittisesti meillä on erilaisia näkemyksiä. Ehm, mutta olen iloinen siitä, että nämä asiat on nostettu esille. Toisekseen ehm, niin nähtäväksi jää, mitä tapahtuu Itressä. Olemme vasta aloittaneet tämän asian ehm, ja tulevien viikkojen aikana sitten työstetään näitä asiakirjoja. Minä otan yhteyttä varjoesittelijöihin. Kysymyshän on siitä, että kaksi valiokuntaa tekevät työtä yhdessä ja kerron heille tästä edistyksestä. Ja näin voimme käydä täyden keskustelun sitten 18. maaliskuuta täällä valiokunnassa. Mutta yksi seikka vielä. Minusta voi investoida paljon ihan noin vain tutkimukseen. Tutkimus on osaamisen keskus. Siinä luodaan todella pohja älylle. Ja jos ei tarvitaan tällainen ikään kuin älykäs yhdistelmä, joka luodaan jonnekin. Innovaatiot ja prosessit ja innovaatiot ja yhteistyö, jota meillä voi olla. Kysymys on suurista kokemuksista, kuinka voimme työstää asioita kumppaneina ja ottaa mukaan tähän alueellisen ulottuvuuden. Muutoin meiltä jää varmasti paljon tutkimuksen saralla puuttumaan näistä investoinneista. On mm. patentteja esimerkiksi saatu ja niitä on myyty missä kaikkialla maailmassa, missä tuotanto on sitten, no, se on ollut jossain ihan muualla. Tämä on hieno keskustelu. Tämä on oikein asian mukainen keskustelu ja tämä on hyvä tapahtua kahdessa valiokunnassa. Kerron teille kaikki tiedot, lähetän teille tietoja ja ehkäpä sitten kesän korvalla tiedämme, että äh, kuinka äh, äh, Itren ystävät tähän syvällisen keskustelun osas, osallistuvat. Kiitokset. Lambert, Kiitos, Lambert. Niin sinähän tunnetusti solmit ystävyyssuhteita yli rajojen. Muita kommentteja ei ole. Versityslistalla ei ole varsinaisia kohtia enää kollegoiden luvalla pidämme koordina- koordinaattorien kokouksen kirjallisesti, emmekä pidä varsinaista kokousta. Muissa asioissa ei ole mitään lisättävää, ellei teillä ole jotain kysyttävää. Ei ole. No sitten seuraava kokous on lyhyt kokous, puoli päivää 22. helmikuuta kolmelta iltapäivällä. Kiitän kaikkia ja päätän kokouksen tähän.